Hello, everyone. Uh, of course, I want to start by asking you about the agenda, if you consider it. No niin, hyvät kollegat, jos äh, teille esityslista sopii, niin se on nyt <laughs> hyväksytty. Ja tervetuloa komission jäsen Bulchille tähän valiokuntaan. Hän kertoi meille päivityksestä koskien korsia. SRP ja ICAO-asioista eh, EUn ja jäsenvaltioiden reaktioista, kun tiedämme sen, että komissio on jo tehnyt ehdotuksen EU-neuvoston päätökseksi ja kanta lyötäisiin siis lukkoon EUn puolesta ICAOssa. Olemme lähettäneet kaksi kirjettä teidän tiedoksenne ja valtiolle tästä aiheesta. Ja tämän valiokunnan jäsenillä varmaan on paljon kysymyksiä, joten emme käytä tähän sen enempää paik- aikaa, vaan annan teille saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Arvoisat parlamentin jäsenet, on kunnia minulle päästä puhumaan teille jälleen täällä parlamentissa. On mukava olla täällä. Lentoliikenteen hiilipäästöjen vähentäminen on ollut Junckerin komission tavoitteena ensi päivästä lähtien ja oletan, että tämä aihe on poliittisesti esillä ei ainoastaan tämän komission aikana, vaan tulevina vuosikymmeninä. Komissio on vankasti sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteeseen, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin on päästävä vähäpäästöiseen liikkuvuuteen – lopulta nollapäästöihin. Visio nolla vuoteen 2050 mennessä. Tämä on EUn pitkäaikaisessa strategiassa myös kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen osalta. Komissio hyväksyy tämän marraskuun loppuun mennessä. Strategiamme ei koske ainoastaan liikennettä, vaan liittyy talouteen kaiken kaikkiaan, joten kysymys ei enää kuulu, että vähennetäänkö, vaan miten siirtyisin lentoliikenteeseen. Se on tärkeä ala Euroopan unionin taloudessa ja tärkeä liikennemuoto. Lentoliikenteen kasvu antaa EUlle myös jatkuvasti lisää työpaikkoja ja tukee alueellista kehitystä toiminnan ja investointien kautta. Mutta kasvu ei ole itseisarvo. Lentoliikenteellä on ulkoisia tekijöitä, joita ei voi jättää huomiota. Suorat lentoliikenteen päästöt vastaavat noin 3 prosenttia EUn kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 2 prosenttia globaaleista päästöistä. Hiilidioksidipäästöt lentoliikenteestä on otettu mukaan EUn päästökauppajärjestelmään vuodesta 2012. Järjestelmä on tähän mennessä menestyksekkäästi vaikuttanut siihen, että on voitu vähentää lentoliikennealan hiilijalanjälkeä. Tuo on fakta. Toimet kuten modernisoiminen ja lentoliikenteen valvonnan teknologian parantaminen ja muut toimet ovat vähentäneet päästöjä. Lisäksi lentokoneteknologian takia, puhtaampien polttoaineiden takia ja siksi, että lentokonekanta on uudistunut, niin päästöt ovat 40 prosenttia alhaisemmat kilometriä kohden kuin mitä päästöt olivat vuonna 1992. Kuten tiedätte, Korsia on ensimmäinen maailmanlaajuinen järjestelmä lentoliikenteen osalta. Se liittyy hyvin läheisesti Pariisin sopimukseen ja lentoliikennestrategiaan, samoin kuin eurooppalaiseen strategiaan, joka koskee vähän hiilistä, vähäpäästöistä liikkuvuutta. Molemmissa näissä painotetaan sitä, että tarvitaan kunnianhimoinen sopimus, jotta voidaan puuttua kansainväliseen lentoliikenteeseen. Minulla oli ilo olla Montrealissa, kun sopimukseen päästiin. Tänään Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ja te itse kaikki tekevät kovasti töitä, jotta voidaan huolehtia Korsian ympäristöosuudesta. Siksi olemme painottaneet kovasti taloudellista ja teknistä tukea, jotta voidaan auttaa valtioita tämän järjestelmän täytäntöönpanossa. Tähän mennessä meillä on kolme hanketta, kaikkiaan 17 miljoonaa euroa. Kaikki EUn jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti mukana osallistumassa kor- Korsian pilottihankkeeseen, pilottivaiheeseen Bratislavan julkilausuman kautta. Maailmanlaajuisesti 76 valtiota on sitoutunut. Nämä valtiot vastaavat noin 76 prosentista kansainvälistä lentoliikennettä. Meidän tulisi aktiivisesti tehdä yhteistyötä, jotta osallistujia saadaan vielä lisää. Intia esimerkiksi. Tämän täytönpanoi Korsian MRV-järjestelmää. Tämä on hyvin myönteinen viesti. Tämän sanottuani niin haluaisin todeta, että on totta, että Korsiassa on myös puutteita, jos ajatellaan, miten kunnianhimoisia me Euroopassa olemme. epävarmuutta on edelleen ajatellen Korsian teho tehokkuutta, mutta ETS-järjestelmä yksin, vaikka se olisi hyvin kunnianhimoinen, ei riitä, jotta tehokkaasti voitaisiin puuttua maailmanlaajuiseen lentoliikenteeseen ja sen päästöihin. Yhdessä meidän tulee siis käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme. Jos emme nyt tässä onnistu, meillä menee hukkaan vuosien työ. Yksi toimi ei sulje toista pois ja toivoisin, että voimme kaikki tehdä tässä yhteistyön hengessä työtä. Korsia uudelleen tarkastellaan kolmen vuoden välein ja sitä voidaan uudelleen tarkastella ja parantaa jo paljon ennen pilottivaiheen loppua. EU haluaa vankkoja ja tehokkaita sääntöjä. Globaali konsensus Korsiasta on edelleen hyvin herkkä. Osallistuin, kuten sanoin, loppukeskusteluihin kesäkuussa ja voin vakuuttaa, että monet valtiot suhtautuvat varauksellisesti toimiin, jotka tuntuvat sellaisilta, että ne haittaavat itsemääräämisoikeutta ja estävät lentoliikenteen kehittämistä. EUn on edelleen viestittävä vankasti, että aiomme osallistua Korsiaan, jotta saadaan täytäntöönpano toteutumaan. Kaikki varaumat Korsian osalta voivat kyseenalaistaa koko tämän monenkeskisen prosessin ja tähän saakka saadun menestyksen. Siksi pidämme tärkeänä täytäntöönpanoa Korsia MRVn osalta jo tänä vuonna. Kuten tiedätte, keskusteluja käydään vielä siitä, mitä voidaan hyvittää ja mitkä ovat järjestelmän hyväksyttäviä polttoaineita. Miten Eurooppa voi vaikuttaa näihin keskusteluihin, jos EU vetää pois tukensa Korsialle tällä hetkellä? Paras tapa parantaa Korsiaa on se, että pyritään edelleen vaikuttamaan Korsia Mallinikaossa. Komission ehdotus unionin kannaksi, joka olisi EUn jäsenvaltioiden vastauskorsian, noudattaa täysin ETS-direktiivin määräyksiä. On fakta, että tiettyjä eroja on tällä hetkellä Korsian ja EUn ETS-järjestelmän välillä. Emme halua piilotella tätä tosiasiaa. Siksi sitten kun kaikki Korsian välineet on ikaossa hyväksytty, komissio tekee arvion, hyvin tarkan arvion tästä järjestelmästä ja esittää raporttinsa yhteislainsäätäjille. EU päättää tuon raportin pohjalta, miten korsia täytäntöön pannaan ja mitä sääntöjä pitäisi noudattaa Euroopan talousalueen lennoilla. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että voimme löytää mahdollisia tapoja yhdistää korsia EU-ETS järjestelmä, jotta voidaan pitää kiinni eu sitoumuksesta Pariisin sopimuksessa – eikä kyseenalaisteta mikä on ponnisteluita globaalin ratkaisun puolesta. Arvoisa puheenjohtaja, arvon jäsenet, Euroopan kansalaisten pitäisi voida lentää pienemmällä hiilijalanjäljellä. Siksi lentoliikenteen tulevan kasvuun liittyy kestävä politiikka. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen. Haluamme vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä, se on ihan selvää. Tuon tavoitteeseen voidaan päästä kahdella tapaa. Kunnianhimoisin mahdollinen sopimus ICAOn kanssa, laajin mahdollinen kansainvälinen tuki ilman, että kyseenalaistetaan EUn päästökauppajärjestelmää. Kun kaikki Korsian välineet on hyväksytty ikäossa, komissio arvioi hyvin tarkkaan tätä järjestelmää ja esittelee yhteislainsäätäjille raportin. Siksi toivon, että voit saatte täysin sydämin tukea tätä prosessia, että voimme yhdessä hyväksyä, huolehtia siitä, että lentoliikenteestä tulee kestävällä tapaa vihreämpää. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä alustuksesta. Nyt kollegat saavat eh, puheenvuoron. Ensimmäinen kysymys ja kommenttikierros. Alkuun aloitan eh, edustaja Görlingillä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaarille tästä puheenvuorosta. Muutama kysymys ja huomio. Voin yhtyä siihen ja myöskin valiokuntamme on pitkään jo ollut sitä mieltä, että Euroopan on oltava johtoroolissa ja näin varmasti onkin. Ja tärkeää on, että näin tulee olemaan myös jatkossa. Ja siksi on erittäin tärkeää, että olemme riittävän kunnianhimoisia Korsiassa. Välttämättä tätä ei täällä ole pidetty parhaana tapana toimia, mutta on sitten kuitenkin oltu valmiit hyväksymään tehdyt suositukset, mutta toisaalta olemme olleet melko selkeitä tässä asiassa, mutta mutta nyt tässä on vähän epäselvyyttä, koska totesit, että esitys pohjautuu Pariisin strategialle. Tästä olen ihan eri mieltä kanssanne, näin ei mielestämme ole, koska meidän mielestämme Pariisin sopimusta ei voi hoitaa Korsian kautta, mutta sitten eh, todettiin, että se ei olisi ollut riittävän hyvä, sitä tulisi parantaa. Eli hieman outo lähestymistapa sen suhteen, mihin kuvittelette Korsian meidän viemän. Kun nyt eh, meidän valiokuntamme tarkastelee ja on vastuussa ilmastonmuutoskysymyksistä, niin totean, että emme ole samaa mieltä tästä asiasta. Toisaalta kyllä niin kuin totesin, voimme elää tämän esityksen kanssa, mutta hieman epäselväksi minulle jää se, miten voitaisiin ajatella, että ensimmäinen 12 ei estäisi varaumaa, sillä jos niin ei tehdä, niin sitoudumme hyväksymään Korsian ilmastotoimet, emmekä voi mennä yhtään pidemmälle. Eli se tarkoittaa sitä, että EUn oma ilmailu tyhjenee ja Tämä tulee melko lailla selväksi, ettekä äsken puheenvuorossanne todennut, etteikö näin olisi. Ja siksipä kysynkin teiltä, jos näitä epävarmuustekijöitä on, ja niin kuin tekin totesitte, niitä edelleenkin korsiaan liittyy, nimenomaan ilmastokysymyksissä, niin miksi sitten ei aiota mennä eteenpäin siten, että rohkaistaan varaumin ja lähdettäisiin liikkeelle siitä, että vaikka unioni hyväksyisikin, niin oikeudellinen status olisi kuitenkin erilainen ja olisi mahdollista esittää varauma. Ja jos mahdollista, niin näin olisi syytä mielestämme tehdä. Ja haluan nyt todella, todella teiltä selvän vastauksen sille, että miksi ei näin. Sillä joku aika sitten kävin Kiinassa ja meille naurettiin, kun Korsian mainitsin <laughs> sanomalla, että ei tapahdu yhtään mitään. Ja sitten Osallistuin kokoukseen Lontoossa jokin aika sitten ja olin ilmailualan edustajien yhteydessä siellä. Ja ihan selväksi tuli, että kaikkien muiden tapa on lähestyä tällä tavalla ja siksi olisi erittäin tärkeää, että myös EU pyrkisi tämän varaman esittämän ETS liittyen. En ymmärrä, miksi ei ole tarkoitus näin nyt ensimmäinen 12 menetellä. Kiitoksia sitten edustaja Dons. Kiitoksia, kiitoksia komissiolle näistä alustuksista. Olen pitkälti yhtä mieltä. Tämä Korsion kunnianhimon taso ei tietenkään riitä niin, että voisimme Pariisin tavoitteisiin päästä. Täällä puhuttiin myös siitä, että olisi osoitettava, että olemme mahdollisimman kunnianhimoisia ilmastotoimista. Tämä ei ihan ole samoilla linjoilla. Tässä on yksinkertainen periaate kyseessä Nimittäin se, että tämä uudelleen tarkastelu komissiossa koskien Korsian tehokkuutta on sellainen, jota, jonka tuloksia ei en, tulisi ennakoida. Tarvitaan jotakin varaumia. Olen hieman hämilläni. Luulin, että aiotte ehdottaa varaumaa. Ehkä, ehkä ymmärsin tämän aivan väärin. Kaksi kysymystä. Varaumat ovat varmasti tarpeellisia olisi hienoa, jos voisitte selventää näkemystänne tässä. Toiseksi, miksi näissä asioissa odotetaan aivan viime hetken asti? Ensimmäinen joulukuuta on aivan pian ja teollisuus on paljon painostanut sitä, että varaumia lykätään niin pitkälle, että niitä on oikeastaan mahdoton täytäntöönpano. Tämä on minun pelkoni. Vaikka neuvostossa voitaisiinkin ratifioida varauma, onko se enää oikeasti mahdollista, kun ajatellaan näitä aikapuitteita. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Demesmaker. Yes, Miss Eickhout. Eickhout. Given a bit the, the, the quite fundamental... Niin, tämä ihan peruskysymys näissä, niin olisi hienoa, jos voisimme saada vastauksen ennen kuin jatkamme, kun luulen, että jokainen haluaa tietää tämän ihan tarkkaan. Meillä on tällainen kirje käsittääksemme, joka esittää esittää varauman. Ilmeisesti komissio on sillä linjalla, että ennen joulukuun ensimmäistä tehdään tällainen päätös. Olisi hyvä kuulla tämä ensin ja sitten voisimme jatkaa keskustelua. Muuten luultavasti kaikki esittävät saman kysymyksen. If you want to. Selvä. Tietenkin jos haluatte, voitte kysyä muita kysymyksiä, mitä kollegat aikaisemmin ovat esittäneet koska en ole ihan varma, onko tässä nyt vain yhtä kysymystä tulossa, mutta jos edustaja Demeismaker haluaa, hän saa puheenvuoron nyt ja sen jälkeen pyydän komission jäsentä vastaamaan näihin kysymyksiin. Demeismaker, haluatteko jättää kysymyksen eh, komission puheenvuoron jälkeen vai haluatteko esittää sen nyt? Oikeastaan olen kollega Hänkautin kanssa samaa mieltä. Olisi ihan hienoa ensin kuulla komission jäsenen vastaus, kun tuo on ihan perustavanlaatu oleva kysymys. Hyvä, selvä. Eli myös Demesmaker mielellään kuuluisi vastaukset ensin. Ehkäpä aloitamme ensin vastauksilla näihin, niin sitten jatketaan kysymyksellä. Okay. I need to be very careful what I'm going to say. Nyt on oltava varovainen, sanojensa kanssa. Useinhan tästä on jo keskustelua käyty. Ja niin kuin usein otteeseen olen todennut, ehdotus hyväksyttiin ja siinä sanotaan ihan selvästi, että korsien ja ETS välillä on eroja. Ja jäsenmaat varmasti tulevat esittämään ensimmäinen 12 mennessä nämä erot. Toteaisin, että Korsia ei ole ihan tällä salettia. Olemme vahvasti mukana eh, eh, kollegoiden kanssa, olemme yhteydessä teihin täällä parlamentissa ja ilman muuta huomioimme analyysin, joka on tehty jotta päästään riittävälle luottamuksen tasolle neuvotteluissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 21-35 ajanjaksolla ETS kattaa noin 956 e päästömenettelyä. Sitten kun tarkastellaan korsia, niin tällä samalla ajanjaksolla 2711. Eli tämä mielestäni kyllä on hyvä motivoiva tekijä sille, että korsia tulisi saada kuntoon ja mukaan. Ymmärrän kyllä, että tässä turhautumista on, jos meillä on käytössämme parempi järjestelmä, parempi kuin mihin koko muu maailma haluaa sitoutua, mutta kannattaa muistaa, että saasteet eivät tunne maarajoja. Ja siksi olen itse varsin motivoitunut saamaan muukin maailma sitoutumaan, jotta globaalit vaikutukset saadaan aikaan. Totesitte, että Kiina liittyminen ongelma. No en ehkä nyt tätä uskaltaisi ihan näinkään mennä sanomaan, sillä Intia oli varsin vastahakoinen, mutta nyt se on mennyt hyvinkin konkreettisiin vaiheisiin. Ja jos nyt sitten Kiina saataisiin mukaan, vaikka se tietysti toimii oman dynamiikkansa pohjalta, niin se on tärkeä asia, jos sitten Venäjä miettii mahdollisesti omaa kantansa uudelleen, niin katsoisin, että saamme hyvinkin vahvaa vaikutusta, kun ajatellaan ilmastoagendaa. No emme tietenkään sitoudu eh, ilman tiettyjä ehtoja. Eh, vuoteen 2021 toivottavasti parlamentti on tässä mukana ja katsomme, miten paljon voidaan saada mukaan, kuinka monet jäsenmaista tulevat tähän vapaaehtoisen vaiheeseen mukaan. Nyt lukumäärä on jo melkein 90 hallinnollisista seikoista johtuen. Kiina toivoi, että se jäisi pois tämän vapaaehtoisen osallistumisen luettelon maista, mutta toivottavasti se jossain vaiheessa palaa takaisin. Ja toivottavasti Intia sitten saadaan kokonaan mukaan senkin takia, että sen ilmastoagenda on varsin, varsin vahvoilla, vahvoissa kantimissa juuri nyt. Emme kuitenkaan sitoudu hintaan mihin hyvänsä, mutta jos on toivoa, toivoa siitä, että on mahdollista saada vakaa kansainvälinen sopimus aikaan, niin siitä ilman muuta on globaalisti hyötyä ja huomattavasti enemmän hyötyä kuin pelkästä eurooppalaisesta päästökauppajärjestelmästä. Mutta selvää on, että pyrimme lähentämään näitä kahta mekanismia niin hyvin kuin mahdollista. Ja tulette saamaan tiedon kaikista mm, vaiheista ja etenemisaskelista, joita komissio tekee. Tietysti olisi hyvä, jos voisimme eh, elää jonkinlaisessa kuplassa ja toteuttaa omaa agendamme, mutta valitettavasti se ei käy eikä kannata, sillä jos ei saada globaalia sopimusta aikaan eikä globaalia agendaa, niin kannattaa muistaa, että kansainväliset saasteet sitten saapuvat kyllä Euroopankin alueelle. Kiitoksia komission jäsenelle. Jatketaan kysymyksille. Demesmaker, olkaa hyvä. Du, eh, in, in Nederland. Niin, puhun mielelläni hollantia. Niin, oli mielenkiintoista kuulla, että haluat olla todella varovainen, todella askella tässä todella varovaisesti. Olisin oikeastaan edeltävien puhujien kanssa samaa mieltä. Täällä valiokunnassa ja liikennevaliokunnassakin on jo keskusteltu tästä aiheesta. Kuten sanoitte, lentoliikenne vastaa yli kahdesta prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä. Kolme prosenttia on tämä luku Euroopan tasolla, joten kyllä tässä on tarvetta paljon, kun ajatellaan ilmastotavoitteitamme. On aivan selvää, että me olemme käsitelleet tätä asiaa, mutta nyt minä olen kyllä ällistynyt siitä, miten hitaasti sekä komissio että neuvosto tässä toimivat näin lähellä määräaikaa. Koska jos varaamaa esitetä ennen joulukuun ensimmäistä ajatellen korsian menetelmiä, niin silloin kyllä vaarannamme sen, että tehdään tyhjäksi Euroopan päästökauppajärjestelmä. Ja mielestäni Tämä olisi EUlle vakava, vakava takapakki. Korsiassa ei ole riittävästi takeita siitä, että voimme ilmastotavoitteisimme päästä. Joten kuten sanoitte, kyllä tässä on tiettyjä varaumia muillakin. Kuulen sen myös teidän No Miksi te ette nyt halua ajaa tätä vain eteenpäin? Sanoitte johdannossa myös, että kors, puhuitte Korsian ja ETSn yhdistelemisestä. Tämä on minulle nyt aivan kysymysmerkki. Voisitteko selittää, että miten ihmeessä ne voidaan yhdistää? Eipä muuta. Thank you, Mr. Gerbrandi. Kiitoksia sitten edustaja Gerbrandi. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Pelkäänpä, että olen aivan yhtä hämilläni kuin muutamat muutkin täällä. Minulla koko tämä korsia, korsian menettely on ollut vähän niin kuin tuolla kahden vähän niin kuin puu ja kuoren välissä oltaisiin. Korsia on yksi asia, mutta tiedämme, että se ei riitä siihen, että pääsemme sinne minä haluamme, niin että voisimme pitää kiinni Pariisin sitoumuksista, mutta toisaalta jos ei Korsiaan liitytä, vaan lähdetään yksin etenemään, niin se saattaa meidät viedä vielä kauemmas Pariisista. Tämä on tämä vaikea valinta näiden kahden välillä. Yksi asia on kuitenkin hyvin selvää minulle. Euroopan jäsenvaltiot, jotka toimivat Korsiassa aktiivisesti, niillä pitäisi olla yhdenmukainen kanta. Ja ensimmäinen joulukuuta mennessä vahvan Euroopan komission olisi koordinoitava näitä jäsenvaltioita ja osoitettava, että ne ovat eri mieltä siitä, kuinka Korsia on nyt täytäntöön pantu ja toteutettu. Vaarana on että ETS-järjestelmää ei koskaan tulla käyttämään Korsian rinnalla. Tämä on hyvin keskeistä ja tähän odottaisin komission jäseneltä lisää vastauksia. Toinen kysymykseni koskee pikemminkin niin lentoyhtiöitä, mutta tässäkin poliitikoilla on merkittävä rooli. On asia, jota en todellakaan ymmärrä, nimittäin sitä, miksi tämä ala pakenee kaikesta vastuustaan. Nythän tehdään niin, että pelataan meidän heikkouksillamme ainoa malli on vain kasvua, kasvua, kasvua. Ja tietenkin kun käytetään ruokaöljyä, niin onhan se hienoa, mutta ei sillä mitenkään voida saavuttaa puhtaita lentoyhtiöitä tulevaisuudessa. Nyt itse asiassa se pelataan meidän heikkouksillamme ja loppupeleissä käy niin, että me koskaan sano ei lentoliikenteen kasvulle jat- ja, ja, mm, tulevaisuudessa. Minun mielestäni tämä osoittaa täydellistä vastuutta, mutta en ymmärrä, miksi tätä tämä ala ei ota enempää vastuuta. Meillä on neljä miljardia lentomatkustajaa joka vuosi. Tämä määrä kaksinkertaistuu tulevien 15 vuoden aikana kahdeksaan miljardiin. Miksei tämän lentoala eh, tee aloitteet ja vaikka pyydä yhtä euroa jokaiselta matkustajalta? Se olisi neljä miljardia tänä vuosittain nyt ja kahdeksan miljardia vuosittain 15 vuoden päästä. Ja näin voitaisiin luoda valtava investointirahasto. Ainoa ratkaisu lentoalan kasvulle mm, voi nojauta puhtaiden lentokoneiden kehittämisen ja ainoa tapa, jolla siihen päästään, on saatava aikaan uutta teknologiaa ja valtavasti innovaatiota. Ei tämä voi tulla julkiselta sektorilta, vaan kyllä yksityinen sektori tässä tarvitaan myös. Pyydän siis, ei, miksi emme voisi vahvemmin pakottaa tätä alaa menemään tuohon suuntaan? Tätä haluaisin kysyä myös komissiolta. On puhuttava tämän lentoalan kanssa ja osoitettava heille heidän oma vastuunsa. Ja loppupeleissä emme olekaan niin heikkoja kuin he kuvittelevat. Kiitoksia sitten Eichhout. Uh, thank you, Madam Chair. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission. No, ehkä vähän tylsä, mutta eh, kaikki täällä Envi-valiokunnassa ilmeisesti haluatte esittää saman kysymyksen. Itse mm, luulin, että tilanne on melko lailla selkeä. Komissio oli katsonut, eh, mitkä osiot tästä oli jo saatu valmiiksi ja minkä käsittely vielä kesken. Ja sitten valmiiksi saatu osio ei anna riittävää selvyyttä, eh, mitä tulee Korsian eh, ilmasto- ja ympäristöaspekteihin. Offset-säännöstä ei ole vielä sovittu, eikä ole myöskään määritelty sitä, mitä ovat vaihtoehtoiset polttoaineet ja nämä ovat varsin tärkeä seikka. E, offset-säännöt ovat tärkeä sen suhteen, miten suhtaudumme Korsian. Eli säännöt ovat vielä hieman epäselvät sen ymmärtämiseksi, onko Korsia ympäristön kannalta riittävän kokonaisvaltainen. Ja tämä on tärkeä seikka, kun me mietimme, miten menetellä ET tässä suhteen. Ja näitä päätelmiä me vielä voi tehdä, eli varauma on ainoa tie minun mielestäni. Ja varama ja ehdotus siitä on jo olemassakin. Ja tässä ehkä avoimuudesta yksi sana, jos sallitte. Virallisestihan tämä komission ehdotus neuvoston päätöstä varten, sitä ei ole vielä esitetty parlamentille virallisesti, vaikka meillä kaikilla se kyllä poliittisesti jo on, eli se on olemassa, kaikki sitä puhuvat, mutta virallisesti emme sitä kuitenkaan komissiolta ole saaneet, eli ihan outo tilanne ja tällaisen menettelyn tulee tulevaisuudessa muuttua. Mutta kun sisällöstä puhutaan, niin itse kritisoisin lähinnä sitä, että sovittiin kesäkuussa. Miksi sitten kesti näin kauan ennen kuin saatiin asia neuvoston päätöstä varten vasta näin myöhään ja ensimmäinen 12 sen takaraja? No, toimitaan, toimitaan, jotta saadaan EU-kanta. Mitä tahansa tapahtuu, niin kaikkein ikävin tilanne olisi, jos menee merisuuntiin, eli joilla saataisiin varaumat ja ei kaikilta jäsenmailta. Jos haluatte, että me olemme ihan turhia, niin näin kannattaa menetellä. Ja luulin, että ette tälle teille lähtisi, mutta nyt äskeisistä vastauksista sain sellaisen vaikutelman, että teksti on olemassa, joka ehdotetaan siis neuvoston kantaa, mutta ette sitten eh, mitä muuta tee. Eli pistätte kädet ristiin vain ja toivotte, että 28 jäsenmaata noin vain hoitavat homman, vaikka yhteinen kanta nyt ei ylipäätään kovin helposti asioissa aina löydy. Luulin, että komissiolla olisi strategiaa siitä, miten tämä neuvoston kanta saataisiin aikaan, jotta saataisiin riittävän vahva varauma näistä ilma- ympäristökysymyksistä ja sitten jatkossakin voisimme puhua vahvalla äänellä. Mutta nyt vastaus oli, että no vähän hankalaa, pitää tässä vielä sanoja valita huolella, en oikein tiedä, mitä tässä nyt uskaltaa tehdä. No, jos näin asiaa lähestytte, niin lopputulema on se, että Eurooppa hajaantuu ja jatkoneuvotteluja ajatellen EU vaikuttaa varsin heikolta. Ja tämä vähän yllättää. Miksi nyt tällainen strateginen muutos on tapahtunut? Pyrimmekö yhteiseen kantaan? Ja jos niin, miten? Miten, jotta siis saadaan yhteinen ääniaikainen takarajan umpeutumista? Ja tämä varoma kannattaa nyt muistaa vielä, että kaikki olemme sen kyllä nähneet. Olisi minulla seurantaankin liittyen paljon kysyttävää, mutta en esitä niitä nyt tässä, koska tästä on tullut tärkein pointti tällä erää. <laughs> mä olikin onnesin, kun ei ole seurantakysymyksiä. Sitten annan komission edustajalle puheenvuoron. Uh, Arvoisat parlamentin jäsenet, sekannus on minun puolellani nyt, kun kuulen kommentteja, niin tuntuu vähän siltä, että ette olisi seuranneet koko tätä prosessia alusta tähän päivään asti. Minä joudun valitsemaan sanani hyvin tarkkaan, kun en ihan tarkkaan. Muistatteko, että kävelemme tätä yhdessä tätä polkua? Ihan alusta lähtien näin on ollut. Ja selkeästi sanottiin, että me emme puolla varaumia. Halusimme selkeästi sanoa, mikä on ETS ja Korsian eroja. Minulle herättää nyt hämmennystä nämä kommentit ja teidän puheenvuoronne, kun tuntuu siltä, että olemme eläneet ihan eri paikoissa nämä viime ajat. Vaikka olemme kulkeneet tämän tien ihan yhdessä, olen viestinnässä ollut ihan selvillä vesillä ihan alusta lähtien, kun sanoin, että haluamme globaalin sopimuksen, josta on paljon enemmän etua kuin eurooppalaisesta. Ja nyt ei esitetä varaumaa siksi, että puhutaan eroista. No nyt en ole ihan varma, onko teillä näitä asiakirjoja. Onko teillä nämä asiakirjat? Näettekö, mitä ehdotimme? mikä on komission ehdotus, mikä on neuvoston ehdotus. Tämä on minulle nyt ihan epäselvää. Ehkä pitäisi selvittää, puhummeko nyt samoista asiakirjoista, onko kaikilla samat asiakirjat. Koska tämä todella turvaa EUn ETS-lainsäädännön. Ja siitä neuvoston päätös juuri tehdään. Toivoisin, että muistetaan, mistä on sovittu. Pyydän tukea sille, että jatketaan tällä tiellä. Pyydän lobbaamaan mahdollisimman paljon omia kanavianne pitkin, kuten mekin teemme, jotta saadaan mahdollisimman monet vapaaehtoisesti mukaan vuoteen 2021. Jos neuvottelutulos ei miellytä, sanoimme, että palaamme sitten – päättämään ETSstä tai Korsiasta. Mutta me neuvottelemme. Emme ole edes välissä vielä. Tärkein neuvotteluosio on vielä luvassa. Ensi vuoden maaliskuussa. Kaksi kolmesta on sovittu viime viikolla. Ja yksi asia on jäänyt keväälle. Ja jälleen haluan sanoa ihan selvästi. Minä vastustan varauman esittämistä, mutta myös ikään tasolla voidaan selkeästi esittää nämä erot ja huolehtia sitä, että siellä ymmärretään, mitkä ovat ne ehdot, joita meillä on, kun lähdemme tähän sopimukseen. Jos EU kuitenkin näyttäytyy heikkona eikä toimi tässä etunenässä, niin silloin helposti voi käydä niin, että koko asia jää sikseen. Eri syistä voimme vetäytyä, kuten Yhdysvallat tällä hetkellä. Tai sitten pyritään vielä innostamaan tähän. Minä haluaisin tukea vuoropuhelua, pyrkiä innostamaan muita ja osoittaa, että joissa maissa tietenkin lentoliikenne kasvaa nopeammin kuin Euroopan unionissa, kun keskiluokka on vasta kasvamassa, syntymässä ja siellä halutaan matkustaa. Tiedätte, kenestä puhun. Puhun Kiinasta, puhun Intiasta. Ja siksi komissio ajaa niin kovasti myös uutta teknologiaa. Hybridikone esimerkiksi olemme yhteensä rahoittamassa sitä, että saataisiin ehkä lentokoneita, jotka eivät tuota päästöjä. Hybridijärjestelmien tutkiminen on tärkeä hanke. Tälläkin tapaa ehkä voimme vastata näihin haasteisiin. Euroopassa, kuten tiedätte, pyrimme vähentämään lentoliikenteen vaikutusta tukemalla – tukemalla nopeutta, nopeita junia 5-600 kilometrin matkoille, että voidaan vähentää lentoliikenteen tarvetta. Mutta mitä tulee koko hiilestä irrottautumiseen, niin todella toivoisin, että voisin tuntea, että te tuette tätä hanketta, jotta voimme hyvin tiukasti neuvotella edelleen – hyvin rehellisesti kuitenkin sitoutuen siihen, että globaali sopimus olisi parasta. Tilastotiedot, luvut puhuvat omaa kieltään. Jos yksin vain ajamme ETS, niin tulokset ovat paljon heikompia kuin että jos saamme laiman sopimuksen, vaikka se ei olisikaan sataprosenttinen. Ihan sataprosenttisesti vaatimustemme mukainen. Mutta saisimme uskovuutta ja näin voitaisiin edelleen vähentää hiilen käyttöä? Tämä on todella tärkeä kysymys liikenteen alalla. Olemme tehneet paljon ja jatkamme taistelua. Tiedätte, mitä emossa, emossa tapahtui. Ja nyt siellä ollaan paljon kunnianhimoisempia kuin ikäosa. Me pyrimme käyttämään tätä vipuvaikutusta, että ikäokin saadaan liikahtamaan. Joten jälleen kerran toivon, että Teillä on nyt pöydällä aitoa oikeaa tietoa, jotta toimimme nyt saman asiakirjan pohjalta, koska muuten tässä kyllä syntyy sekannusta. Siksi sanoin, että minun pitää olla hyvin varovainen, kun en oikein ymmärtänyt teidän kommenttejanne, mutta sitä pahoittelen. Kiitoksia. Aloitamme toisen kysymyskierroksen edustaja Peterille. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, olen oikein iloinen siitä, että komissio on halunnut kiinnittää huomiota tähän ilmailusektorin päästökysymykseen. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta missä tahansa konferenssissa, merkittävimmät toimijat puhuvat siitä, että aika alkaa olla lopussa hiilen poistamiseen taloudesta on ehkä jo liian myöhäistä muuttaa suuntaa. Kolmikantaneuvotteluissa eilen kuulin asiantuntijoiden puheita koskien liikenteen vallankumousta. Se koskee myös ilmailualaa. Meidän on tehtävä työtä samanaikaisesti usealla rintamalla. Varmaankin piakoin tulee käyttää käyttöön sähköisiä lentokoneita ja vähän hiilistyminen edistyy, mutta vuosia tulee vielä kulumaan kau- monta ennen kuin tähän päästään. Korsian mekanismisten vaikutuksesta, onko tämä, tämä vapaaehtoinen luonne huolestuttaa minua hieman? 21-26 vuotta käsittääkseni tarvitaan – mikäli toimitaan vapaaehtoisuuspohjalta. Teidän tietojen pohjalta, voidaanko tätä vauhtia nopeuttaa? Tämä helpottaisi kantaa ne täällä parlamentissa. Thank you, Mr. Sorinio. Kiitoksia sitten Sorinio. Signore Commissari. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ja kiitos näistä tiedoista. Sekaannus ehkä ainakin osittain johtuu siitä, että nyt jotenkin vaikuttaa siltä, että olette tässä käyttänyt ihan erilaista äänensävyä ensin alustuksessanne yhtä ja sitten näissä vastauksissanne ihan toisenlaista äänensävyä huolet äh, tulivat hyvin esiin äh, alkupuheenvuorostanne ja viittasitte myöskin äh, vapaaehtoispohjaisuuteen tässä järjestelmässä. Ja todettiin, että parannusta vielä tarvitaan. Ja sen jälkeen, kun sitten jäsenet esittivät kysymyksensä, ja ryhdytte vastaamaan. Totesittekin, että kyllä ähm, jäsenmaat ähm, tulevat ponnistelemaan parempien vastauksien puolesta. Kyllähän me tiedämme, että Euroopan unioni on ollut varsin kunnianhimoinen tässä asiassa ja myöskin Euroopan parlamentti on todella ollut aktiivinen, varsinkin kun puhutaan raide- ja maatien liikenteestä. Ja erittäin tärkeää on, että ilmailua sitten unohdeta. Ja kannattaa miettiä, mitä strategiaa tässä noudatetaan? Mitä ylipäätään esimerkiksi Euroopan parlamentin edustaja voi tässä tehdä ja viedä minkälaisen viestin sitten kotimaahan? voidaanko sanoa, että on nyt melko lailla varmaa, että jäsenmailla on vahva kanta ja että on mahdollista tältä pohjalta edetä. Tähän mainitsitte tässä muun muassa Yhdysvallat ja kysymys kuuluukin, onko Yhdysvallat kumppanimme tässä asiassa ylipäätään? Sorry. Uh, no, Mr. Liese. Sitten edustaja Liise. Kiitos paljon puheenjohtaja, komission jäsen. No, tämä arviointi ajaa näkemyksiä erilleen edelleen näköjään. Toivoisin, että kuuntelette tarkkaan ja luette parlamentin tekstejä. Me olemme sitä mieltä, että Korsia on kovin heikko. Se, että tämä ei olisi sataprosenttisesti sitä, mitä toivomme, ei ole oikein kohdallaan, kun tässä ei ole edes 20 prosenttia siitä, mitä Euroopan parlamentti toivoisi. Nämä, parlament, anteeksi, nämä päästötonnit, joita siinä esitettiin, puhuitte ETSstä, jossa on melko selkeät säännöt jotka toimivat, joten toivoisin ehkä vähän varovaisuutta siinä, mitä lupaillaan Korsian toteuttavan. Kuitenkin parlamenttikin ymmärtää, kuten Julie Girling sanoi, että tämä on alku, mutta ei enempää. Se ei ole meille enää hyväksyttävää, jos meidän oikeuksiamme eu lainsäätäjinä ETSn osalta rajoitetaan. Tässä oli todella vähän sekannusta. Ensinnäkin, kun meillä ei tätä asiakirjaa ole, ja tämä olisi nyt kysymykseni teille, miksi meillä tätä asiakirjaa ei ole. Te kysytte, miksi emme ole lukeneet asiakirjaa, mutta me emme ole sitä saaneet, joten toivoisin, että seuraavalla kerralla voidaan huolehtia siitä, että saamme asiakirjat. Silloin voidaan käydä keskustelua ilman ongelmia. Se, että meitä syytellään siitä, että me ole lukeneet asiakirjaa, ei oikein käy päinsä kaikella kunnioituksella. Me oletamme, että valitsette sellaisen oikeudellisen välineen, joka parhaiten huolehtii siitä, että Euroopan unioni voi tehdä päätöksensä ja että Euroopan parlamentti voi päättää yhteispäätösmenettelyn kautta, miten tässä jatketaan. Jos varama tarvitaan, niin olkeen. Jos sanotte, että valittu menetelmä on ihan hyväksyttävissä, silloin voimme senkin sanoa. Kyllä me voimme edelleen tehdä – päätöksiä. Ei sitä tarvitse tässä sen kummemmin pohtia. Ja haluaisin vielä todeta, että jos jäsenvaltioiden kanssa nyt vielä keskustellaan, voitaisiin vielä ehkä ottaa huomioon se, että korsian tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan huolehtia Pariisin sitoumuksista. Pariisin sopimus, kansainvälinen sopimus, joka on jo solmittu. Ja todella toivoisin, että että puhuisitte vähän enemmän selkokieltä jäsenvaltioiden kanssa, jos ei valita kunnollista välinettä ennen joulukuun ensimmäistä päivää. EU voi vapaasti päättää, mitä tehdään ETSn osalta, niin silloin syntyy toimielinten välinen kriisi, koska parlamentti on ETSstä päättänyt. Mikään komissio, kansainvälinen sopimus, ratifiointi tai muu ei toteudu ilman, että Euroopan parlamentin kanta otetaan huomioon. Tämä on otettava huomioon. Ja hyvin selkeästi on puhuttava, jos siellä on vielä jäsenvaltioita, jotka eivät ole tästä ihan selvillä. Vähän selvemmin kuin tänään ainakin. Kiitos. Very much. Uh... Kiitoksia sitten edustaja Gutelan. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen läsnäolosta ja alustuksestanne. Haluaisin esittää kysymyksiä, jotka koskevat EUn ilmastotavoitteita 2030 ja haluaisin kysyä myös Korsiosta ja siitä, kuinka siihen tämä vaikuttaa. Kuten päätöslauselmassa on todettu ennen COP24-kokousta, meidän on nostettava kunnianhimon tasoa koskien näitä 2030 tavoitteita. Olen tällä nyt hieman huolissani, ottaen huomioon, että EU on sitten sitoutunut näihin 2030 tavoitteisiin niin ilman kansainvälisiä varoja, kuinka komissio voi vakuuttaa, että, että Korsian täytäntöpano vahingoittaisi näitä tavoitteiden saavuttamista, eikä näitä kaikkia päästöhyvityksiä voitaisiin ottaa huomioon, kun EU e pyrkii toteuttamaan ilmastotavoitteensa, ottaen huomioon, että ICA on nettotavoitteet 2020 on paljon alhaisemmat kuin EUn, joka on vähintään 40 prosenttia. Kuinka komissio aikoo välttää sen, että Korsian toteuttaminen heikentäisi meidän tavoitteitamme? Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia. Sitten edustaja Schäpirik. Voorzitter, dacht ik, ik eh, stel... Kiitos. Ensin ajattelin, että en esittäisi kysymystä, mutta kyllä nyt kuitenkin aion kysymykseni esittää. Alankomaissa ilmastosopimus on tietynlainen käsite ja me menemme pidemmälle kuin muut eh, jäsenmaat tässä. Esimerkiksi pk-yritykset, eh, maatalousala on erikseen huomioitu. Ja sitten me, ja maassa me ihmetellään, mitä tapahtuu sitten ilmailun alalla ja toisaalta äh, dieselin käyttö, äh, mitään rajoituksia ei näille oikein tunnuta voivan esittää ja tärkeää olisi, että kaikki saataisiin samalle lähtöviivalle. Eli jos joiltain sektoreilta äh, vaadimme varsin paljon, varsin tiukkoja säännöksiä asetetaan, mutta sitten kun katsomme taivaalle, niin lentokoneet saattavat päästään miten paljon haluavat, niin se ei tunnu oikein reilulta muita kohtaa. Siksi tarvitaan selkeät säännöt myös ilmailun alalle. Kiitos. Kiitoksia ja viimeisenä edustaja Maisner. Kiitos. No puhun lyhyesti, kello on aika paljon. Totesitte, että ICAO ei ole yhtä kunnianhimoinen kuin IMAO, että se on nopeampi kuin oli odotettu. Miten ikäota voisi nopeuttaa teidän mielestänne? Voisivatko jäsenmat vaikuttaa tässä? Voisiko ajatella ilmastosopimuksia vai, tai ilmailusopimuksia vai miten? Ja sitten maat, jotka tulevat vapaaehtoisesti mukaan, voitaisiinko ajatella, että tämä huomioitaisiin ilmailusopimuksessa? Eli tällä tavalla saataisiin parempi yhteys eh, maailmanlaajuisesti muihin maihin ja eh, pyrittäisiin paremmin saamaan kaikki mukaan tähän hankkeeseen. Innovaation nostitte esiin ja tähän liittyy kaikenlaista. Hybridikoneet mainitsitte muun muassa. No ymmärtääkseni nyt ollaan suunnitteluvaiheessa, mutta tietysti myöskin sähköinen käyttö on yksi asia ja mikä on tilanne markkinoita ajatellen? Osaatteko yhtään arvioida, minkä ajan kuluttua voitaisiin ajatella tällaista? on olemassa biopolttoainevaihtoehtoja, eh, joista ei saada päästöjä lainkaan. Mutta tiedättekö, missä aikataulussa näiden suunnitelmien kanssa edetään? Kiitoksia. Tämä oli kysymysten toinen kierros. Jos teille sopii vähän näitä kysymyksiä tässä käsitellään, niin vuoro on teille. So for all these comments and questions. Kiitos oikein paljon kaikista näistä kommenteista ja kysymyksistä. Ensinnäkin, kun jotkut liittyvät teknologiaan, monen jäsenen esittämät kysymykset liittyvät teknologiakysymyksiin. Meillä on monia aloitteita jo käynnissä. Cesarin lisäksi siinä on kyse lentotilan tehokkaasta käytöstä ja hallinnoinnisesta – nyt investoimme Clean Skies-aloitteen kautta uudesta teknologiasta, monien muiden toimien kautta myös. Käsittääkseni nyt pyritään esimerkiksi kehittelemään hybridi käyttövoimajärjestelmää, joka tietenkin toisi lentoliikenteeseen ihan uutta ulottuvuutta. Tässä menee aikaa vuoteen 2030 mennessä on sanottu. Ja jos näin, voimme tietenkin luottaa siihen, että tulevaisuudessa on uuden sukupolven lentokoneet. Mutta yleisesti ottaen lentoliikenne, pienet koneet ja legislation that they need to be zero emission. lennokkien osalta on pyritty tekemään muutoksia tai jos ajatellaan lentäviä autoja tai lennokeita. No voimmeko nopeuttaa tätä? Voimme, jos meillä olisi enemmän resursseja. Joten toivotaan, että komission ehdotus tulevalle rahoituskaudelle hyväksytään mahdollisimman pian. Näin voimme heti lähteä toteuttamaan uusia ohjelmia. Liikenteen sitä erottautumiseen menee noin 60 prosenttia kaikista investoinneista ja tämä koskee myös lentoliikennettä. Toivon, kuten jo sanoin, että pystymme kehittelemään myös muita polttoaineita, biopolttoaineita ajetaan eteenpäin jo nyt, mutta kaiken kaikkiaan tämä visio nolla vuoteen 2050 ei näin toteudu. Tarvitsemme myös muuta, joka vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Toivon innovaatiota siis. Hyvä, että on ehdotettu suurempia summia, investointisummia juuri liikenteen investointeihin tulevalla kaudella. Toivon vain, että parlamentti ja neuvosto ovat kanssamme samoilla linjoilla. Ja näin uutuuksia saadaan vielä nopeammin. Mitä sitten tulee muihin vaihtoehtoihin, miten lentoliikenteeseen voitaisiin suhtautua? Kuulin nämä kysymykset, jotka liittyvät myös verotuskysymyksiin ja siihen, miten sitä voitaisiin vertailla muihin liikennemuotoihin. Epävirallisessa liikenneministeriöiden kokouksessa joulukuun alussa raportoidaan siitä, miten on otettu tutkittu kaikkia verotuksen malleja kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä antaa selkeämmän käsityksen kaiken kaikkiaan lentoliikenteestä monimuotokuljetusten osalta. Jos ajatellaan tietoja, joita saadaan jäsenvaltion liikennealakohtaisesti, saadaan ne luultavasti maaliskuussa ensi vuonna. Voin jakaa samassa muodossa kuin neuvostolle kuitenkin alustavan kertomuksen, joka osoittaa jo ihan konkreettisia tuloksia. Mutta en pysty niistä nyt vielä puhumaan, koska tämä raportti on vasta valmistumassa. Näin saadaan kuitenkin toivottavasti vähän lisää mahdollisuuksia seurantaan, myös liikenteen alalla, jotta voidaan toteuttaa muitakin toimia. Sitten mitä tähän asiakirjaan tulee – Ehkä minä olen saanut väärää tietoa, mutta minulle on kerrottu, että tämä asiakirja on teille välitetty lokakuun 31. päivä, että kaikki saivat uuden asiakirjan version, sen asiakirjan, johon nyt viittaan. Haluaisin painottaa uudestaan, että tästä asiakirjasta nähdään se, että me teimme ehdot tarkoituksen suojella EUn ETS myös sitä vastaan, ettei nosteta kanteita, esitetä oikeudellisia kysymyksiä siihen liittyen. Ja siksi toivoisin, että varauman sijaan kiinnitettäisiin huomioon näihin eroihin. Ja sitten pyrittäisiin yhdistämään – ET-asiakorsia, e Se on meidän tavoitteemme. Haluaisin myös sanoa, että se mitä sovimme, mikään ei astu voimaan ennen vuotta 2021, me jättää meille riittävästi aikaa kunnollisen vaikutusten arvioinnin analysoimiseen koko järjestelmän osalta. Tällä hetkellä emme tiedä, mikä se on lopulta, mutta me jatkamme neuvotteluita ja toivottavasti maaliskuussa tiedämme enemmän. Ja kun tämä on hyväksytty, voimme lähteä analysoimaan, tekemään vaikutusten arviointia ja tietenkin raportoimaan takaisin myös parlamenttiin ja neuvostoon siitä, mitä tuloksia on saatu, mitä oletetaan tapahtuvan, miten korsia kehittyy. Tätähän pyysitte ja totta kai näin toimimme. Oliko vielä muuta? Ähm. Niin, kun kysytte, miten voitte auttaa, niin muistakaa, että meillä on ikässä kahdeksan paikkaa. Kahdeksan 36. Voitte auttaa lobbaamalla niitä maita, jotka eivät ole päättäneet liittyä mukaan. Me varmasti jatkamme tätä lobbaustyötä. Uskon jälleen kerran, että jos Intia voidaan saada täysin mukaan, ja se, miten siellä viestitään ja miten sitoudutaan ympäristöilmastoasioihin, niin uskon kyllä, että tässä on mahdollisuuksia. Voitaisiin toivoa, että Kiina lähtisi myös mukaan ja silloin voimme olla oikein menestyksekkäitä tämän lähestymistavan kautta, mutta tämä ei ole vielä mikään valmiiksi sovittu asia. Meidän on taisteltava edelleen, käytävä yhä kikkemmin keskusteluita ja neuvotteluita ja jälleen kerran me olemme hyvin selkeästi sanoneet ja aina kun Montrealissa käy, niin sanon hyvin selkeästi viestimme kaikille. Me tarvitsemme kunnianhimoisen sopimuksen, jotta saadaan konkreettisia tuloksia aikaiseksi, mutta toivoisin siis teiltä tukea sille, että voidaan kokeilla globaalia sopimusta. Suuret kiitokset komission ja sen osilla tästä osallistumisesta keskusteluun. Kuten näette, seuraamme kyllä mitä teette, teette ja Varmasti saitte nyt selvän viestin tältä valiokunnalta koskien sitä, mitä me haluamme enimmäkseen. Se on ihan sitä samaa, jota tekin itse haluatte. Onnea teille ja kiitoksia vielä siitä, kun tulitte tänne valiokuntaan. Kiitos oikein paljon kysymyksistä ja keskusteluista. Tiedän, että seuraatte joka päivä hyvin tarkkaan tätä työtä, joten aina kun on jotain tuloksia luvassa, niin raportoin teille. Dear colleagues, we already have, uh, Hyvät kollegat, uh, professori Rasi on täällä jo keskuudessa. Me tehdään pieni muutos tähän esityslistaan ja otetaan nämä trilogiasiat uh, professori Rasin tapaamisen jälkeen, jos teille sopii. Kiitoksia. Meillä on nyt siis vuotuinen keskustelumme. Tämä on osa sääntelyllistä vuoropuhelua Euroopan lääkeviraston pääjohtajan kanssa. Tervetuloa tänne Guido Rasi. Meillä on, on nyt mahdollisuus keskustella viraston työohjelmasta 2018. Ja nämä työohjelmassa suunnitellut tavoitteet tietenkin on nähtävä tässä poliittisessa kontekstissa, jossa yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt irtautua Euroopan unionista. Tällähän on ollut merkittäviä vaikutuksia Euroopan lääkevirastoon. Tämänpäiväisessä keskustelussa pyytäisin ensin, että professori Rasi alustaa asiaa ja tämän jälkeen voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja Ensinnäkin tervetuloa ja voitte aloittaa alustuksenne. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kun ilo ja kunnia olla täällä keskuudessanne tänään. Tämä on varmasti viimeinen kerta, kun tapaan teidät tässä muun kokoonpanossa ennen ensi vuoden vaaleja toivon, että kun olen täällä ensi vuonna taas, niin näin moniakin tuttuja namoja. Tämä on tänään vähän niin kuin jäähyväissä tapaaminen, niin siksi haluaisin nyt kertoa EMAan työn tärkeimmistä kohdista, erityisesti niistä, joiden tiedän kiinnostavan tätä valiokuntaa ja, ja niistä asioista, joissa te olette voineet auttaa meitä, kun pyritään parantamaan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä Ensimmäisenä aiheena listalla tietenkin on Brexit-valmistelumme. Kaikkein kiireisin huolemme Brexitin liittyen koskee sen vaikutuksia kansanterveyteen. Olemme analysoineet, millaisia mahdollisia vaikutuksia Brexitillä on lääkkeiden saatavuudelle ja olemme tehneet pitkälti työtä myyntiluvan haltijoiden kanssa silloin, kun meillä on ollut huolia siitä, että, että niiden lääkkeisiin saattaa Brexit vaikuttaa erosopimuksen luonnos julkaistiin viime viikolla. Siinä on 21 kuukautta siirtymäaikaa kaavailtuna. Sen aikana EUn säännöstö edelleen on, olisi sovellettavissa UK, mutta ennen kuin tämä sopimus on allekirjoitettu, tulemme edelleen tekemään työtä siinä ajatuksessa, että myyntiluvan haltijoiden on oltava valmiita 30. maaliskuuta 2019. Tässä skenaariossa on edelleen 31 lääketuotetta, 19 ihmisten käyttöön, 12 eläinlääkettä. Nämä ovat sellaisia lääkkeitä, joiden osalta meillä on vielä huolia ja voi olla Brexitin jälkeen vaikeuksia saada niitä. Teemme työtä myyntiluvan haltijoiden kanssa ja me pyrimme puuttumaan näihin jäljellä oleviin ongelmiin. Meillä on myös tieteellisiä komiteoita, joissa keskustellaan toimista, joilla voidaan vaikutuksia lieventää, mukaan lukien suositukset, jotka koskisivat vaihtoehtoisia hoitomuotoja siinä tapauksessa, että potilaat eivät enää saa tätä vanhaa lääkettä käyttöönsä. Tietenkin verkosto myös valmistautuu yhdistyneen kuningaskunnan lähtemiseen. Kaikki ne lääkkeet, miss, minkä osalta yhdistynyt kuningaskunta toimii esittelijänä tai toisena esittelijänä keskitetyssä menettelyssä, kaikki nämä asiat on jo siirretty uusille esittelijöille, jotka tulevat EUn 27 jäsenvaltiosta tai Islannista tai Norjasta. On sanottava, että jäsenvaltiot ovat todella todella lähteneet tässä hienosti mukaan sekä kapasiteettia että kykyjä on kyllä riittänyt. Sitten lääkevirastosta vielä valmisteluista jotkut asiat menevät hyvin, toiset ovat vielä kesken. Se, mikä on varmaa, on, että viiden kuukauden päästä EMA on Amsterdamissa ja sekä väliaikaisen että lopullisen rakennuksen työt ovat ihan aikataulussa pitkäaikaisista työsopimuksista tilanne ei ole niin paha kuin miltä se alun perin näytti, ja tämä osittain johtuu siitä, että on ryhdytty tukitoimiin henkilöstön puolesta. Sekä viraston, virastossa että myös Hollannin viranomaiset ovat tällaisiin ryhtyneet ja myös aikaisin muuttaneet ovat antaneet hyvää palautetta. Tämä on rohkaissut henkilökunta. On kuitenkin äh, odotettavissa merkittävää henkilökunnan vähentämistä ennen maaliskuuta. Tiedämme, että tulemme menettämään noin 125 lyhytaikaista työntekijää. He eivät ole voineet siirtyä viraston kanssa. Tämä punainen alue, joka näkyy, on, on kriisialue, eli kun tuolle alueelle joudutaan, emme enää pysty varmistamaan toimia, jotka ovat keskeisiä kansanterveyden ja eläinten terveyden turvaamiseksi, mutta toivomme ja olemme aika luottavaisia sen suhteen, että emme sille alueelle joudu. Olemme myös rauhallisen mielin sen osalta, että, että menetettyjen työntekijöiden sijaan palkattujen uusien kykyjen rekrytointi on hyvin käynnistynyt. Me olemme saaneet jo lähes 5000 työhakemusta ja tuolla vaaleansininen värikuvaa, uusien ihmisten rekrytointia. Vuonna, vuosi 2019 tulee olemaan siirtymävuosi. Vuonna 2020 ryhdymme jo katsomaan tulevaisuuteen ja silloin varmasti näytämme aivan erilaiselta, kuten näette. Tulemme menettämään paljon kokeneita henkilöitä, mutta toisaalta saamme mukaan uusia ihmisiä, joilla on uuden tyyppistä asiantuntemusta, mitä meillä tällä hetkellä ei ole. Tämä merkitsee, että olemme aivan valmiita puuttumaan tulevaisuuden haasteisiin. Tämä strateginen lähestymistapa näkyy myös henkilökaaviossa, joka on toimitettu budjettiviranomaisille. Yhteenvetäen lääkevirasto on nyt lähtemässä, siirtymässä aika haasteellisiin aikoihin muutamiksi kuukausiksi ja muutaman viikon ja kuukauden ajan on hieman toimintaa supistettava, mutta jos kaikki sojuu hyvin, niin huhtikuussa tai kesäkuuhun mennessä pääsemme taas normaalin vauhtiin. Teistä on varmaan hyvä kuulla, että emme ajattele ainoastaan Brexittiä, vaikka se ei ole ainoa asia, joka pitää meidät kiireisenä. Nyt minulla on ilo kertoa teille useista jännittävistä aloitteista, jotka todella voivat parantaa kansanterveyttä. Ensinnäkin lasten lääkkeet. Tämä on merkittävä kansanterveysasia, joka on lähellä teidänkin sydämienne lasten on ollut olemassa nyt kymmenen vuotta ja se on tuonut muassaan todellisen ajattelutavan muutoksen ja on ymmärretty, että on, opist- on todella tutkittavaa lasten lääkkeitä. Lasten lääkkeet eivät tule enää jälkijunassa sivutuotteena, vaan todella niitä pyritään erikseen kehittämään. Vuonna 2007 jälkeen on annettu lupa 310 uudelle lastenlääkkeelle. Nykyään neljäsosa kaikista uusista lääkkeistä ovat lastenlääkkeitä. Joillakin hoitoalueilla on otettu myös käyttöön uusia lääkkeiden käyttöalueita, jotka ovat olleet oikein myönteisiä lastenhoidossa. Nämä koskevat infektiotauteja ja reumatologiaa. Sitten esimerkiksi syöpä, syövän tutkimuksessa ja neonatologiassa eh, tämä lastenlääkeen asetus ei ole ollut niin tehokas tähän mennessä. Pyrimme parantamaan tilannetta näillä alueilla täytäntöpanemalla mm, lasten hankkeita koskeva toimintasuunnitelmaa, joka muutama, sitten, muutama kuukausi sitten komission kanssa yhdessä käynnistettiin ja odotamme tuloksia parin vuoden kuluttua. Toinen hyvin tärkeä asia koskee mikrobilääkkeresistenssiä. Me olemme aivan yhtä mieltä teidän huolissanne ja olemme oikein tyytyväisiä tästä päätöslauselmasta One Health. Siinähän vahvistetaan viestiä, jonka mukaan kiireisesti tarvitaan yhteisiä toimia kaikilta merkittäviltä toimilta, toimijoilta EU-sta ja maailmanlaajuisesti. Kaiken kaikkiaan tilanne ei kuitenkaan näytä hyvältä. Kun sitten puhutaan eläinlääketieteestä, tässä on jo hieman, hieman ollut laskua antibioottien käytössä EU:ssa, mutta tilanne vaihtelee maasta maahan ja tämä näkyy myös ESVAC-raportissa, joka julkaistiin viime kuussa. Ihmisten lääkkeistä sitten liiallinen lääkkeiden määrääminen ja liiallinen käyttö edelleen johtavat mikrobilääkeresistenssin kasvuun, mutta aivan suoraan sanottuna, jos antibiootteja käytetään järkevästi, sillä voidaan hidastaa tätä resistenssiä, mutta sillä ei voida sitä estää. Tarvitaan kolmea toimia, viivästystä, kehitystä ja innovointia. Mikrobilääkeresistenssiä on viivytettävä, kunnes meillä on uusia vaihtoehtoja. On kehitettävä uusia antibiootteja, jotta voidaan vastata tähän resistanssitilanteeseen, muistaen kuitenkin, että resistanssi saattaa silti kehittyä myöhemmin milloin se tapahtuu, on vain, se on vain ajan kysymys. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme innovaatiota, tarvitaan massiivisesti uudenlaista hoitoa, lähestymistapaa, hoitoja, jotka eivät enää ole ed- vielä edes olemassa. Tietenkään me emme tässä yksin voi toimia, vaan tarvitaan sitoumusta ja rahoitusta yrityksiltä, investoijilta ja tarvitaan myös poliittisia toimia. Me tietenkin pyrimme tekemään oman osamme ja tukea nykyisiä ja tuleviakin kehityskultuja. Teemme työtä kumppaneiden kanssa Japanissa ja USAssa niin, että tunnistaisimme ne alueet, joissa sääntelijöinä voimme virtaviivaistaa datavaatimuksiamme ja rohkaista uusien antibioottien tutkimusta kehitystä käytännössä olemme jo sopineet eh, parhaista kliinisistä testeistä ja niitä, niistä koskevista ohjeista koskien uusia antibiootteja, jotta voidaan hoitaa eh, esimerkiksi tippuria tai virtsatieinflektioita silloin, kun niissä ei ole komplikaatioita. Ja mm, katsomme myös, miten voimme virtaviivaistaa lastenlääkkeiden kehittämistä. Tämä ei tietenkään vähennä lääkkeiden kehittäjien eh, todistustaakkaa, mutta kyse on siitä, että sovitaan muiden alueiden kanssa, mikä näyttö riittää kaikille sen sijaan, että meillä olisi kolme erilaista suunnitelmaa. Lopuksi haluaisin korostaa, että teemme tiivistä yhteistyötä EFSAn ja ECDCn kanssa, kun keräämme ja julkaisemme tieteellistä tietoa jäsenvaltioiden käyttöä varten, kun ne täytäntöön panevat kansallisia, kansallisia toimintaa ohjelmiaan, koska monet toimista kuuluu jäsenvaltioon. Sitten lääkkeiden saatavuus. Varmasti yksi tärkeistä kysymyksistä täällä valiokunnassa, kuinka mahdollista hyvä, turvallinen ja riittävän ajoissa saatu saatavuuslääkkeen osalta. Mä tota, tervetulleeksi e, maaliskuun 2017 päätöslauselman ja vahvistaa, että tähän asiaan on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Lääkkeiden saatavuus e, on yksi suurista haasteista ja liittyy moniin toimijoihin, lääkkeiden kehittäjiin, sijoittajiin, maksajiin ja myöskin lääkäreihin ja sitten potilaisiin. Esimerkkinä voidaan mainita niin sanottu CAR-T-soluterapia, jota käytetään syövän hoidossa. Ja nyt siitä on tullut yksi Prime-ohjelman lääkkeistä ja terapian hyöty on siinä, että saattaa huomattavasti parantaa ennustetta potilaan osalta, mutta toisaalta myöskin on katsottava sitä, miten arvioidaan ja kehitetään näitä lääkkeitä ja miten sitten tapahtuu jakelu potilaille. Ja toisaalta muut mahdolliset eh, haitalliset muutokset, ensinnäkin lähentymisteknologiat, lääkkeet, laitteet ja niiden yhdistelmät ja toisaalta sitten erilaiset tiedot ja sovellukset, joita tarvitaan, kun ajatellaan diagnostiikkaa ja toisaalta lääkkeiden jakelua. Ja tiedot on saatava ja kerättävä sitten mm, niiden on oltava todellisuuteen pohjautuvia ja tässä on tietysti hyödynnettävä myöskin keinoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Eli Kiireellinen lääkkeiden saatavuus tulee hoitaa holistisesti ja on erittäin tärkeää kiinnittää tähän huomiota tulevien viiden vuoden aikana, minkä tyyppisiä metodia ja ammattitaitoa erityisesti tarvittaisiin. Lääkevirasto pyrkii myöskin pitämään huolen siitä, että eh, lääkkeitä kehittävät tahot ymmärtävät sääntelyvaatimukset, jotta voidaan eh, saada vahvaa dataa ja toisaalta mahdollistaa hyvät perusteet tehtävillä päätöksille. Emme varmasti voi esittää yleisiä ohjeita siitä, miten kehittää uusia lääkkeiden luokkia. Tulevat lääkkeet vaativat kukin omaa lähestymistapansa ja lääkkeiden kehittäjien tulee ymmärtää tämä, kun näillä uusilla alueilla liikkuvat. Ja siksi on tärkeää saada yhtiöt mukaan varhaisessa vaiheessa niin aikaisin kuin mahdollista, jotta saamme tiedon yritysten kehityssuunnitelmista. Tällä tavalla voidaan varmistaa se, että todisteiden osalta linkutaan vahvalla pohjalla. 67 prosenttia kliinisistä testeistä e, ei eivät välttämättä palvele tarkoitustaan, siis tieteellisistä tutkimusta mm, puuttaessa ne eivät aina koskaan saavuta päämääränsä, eli testaus ei ole välttämättömyys, kun ajatellaan markkinalupia. Paljon riippuu tuloksista. Emme siis pelkästään tietoa analysoi, vaan sitä, mikä on kehityssuunnitelma ja sen eteneminen. Tieteelliset ohjeet, eh, niidenkin, eh, niistä huolimatta lääke voi vielä epäonnistua, jos ei sitä katsota riittävän turvalliseksi tai tehokkaaksi, mutta eh, jotka siis kliinisesti toimivat, eivät sen takia, että eh, on katsottava, miten nämä tutkimukset ja kokeet toteutetaan. Joskus tapahtuu eh, virheitä näissäkin kokeissa, mutta ne pohjautuvat sitten vääränlaiseen <clears throat> suunnitteluun. Ja kokemus on osoittanut sen, että tieteellisillä ohjeilla on erittäin tärkeä osuus, kun halutaan suojella patilasta. On katsottu, että mm, tieteelliset ohjeet ovat myöskin tärkein väline silloin, kun halutaan huomioida eh, teknisen eh, ohjeistuksen tahot ja voidaan saada nämä vertailukelpoiset eh, elementit mukaan, joita nykylainsäädäntö ei mahdollista. Ja yhten vetäen voimme todeta, että jos haluamme hoitaa asiat kunnolla, on saatava ja pidettävä riittävää asiantuntemusta virastolla jatkossakin. Ja Tämä huomioidaan silloin, kun eh, mietimme, miltä eh, virasto tulee näyttämään siirtonsa jälkeen strategioita suunnitelmaan ja pyrimme näiden pohjalta varautumaan tuleviin lainsäädäntömuutoksiin. Teemme yhdessä työtä kanssanne ja myöskin Euroopan komission kanssa, jotta olemme valmiit eh, innovaation toteuttamiselle mahdollisimman nopeasti, josta sitten kansalaiset voivat hyötyä. Ja tähän voin päättää puheenvuoroni ja ensin haluaisin henkilökohtaisesti kiittää valiokunnan jäseniä, kun olen vuosien saatossa saanut hyvän tuen näiltä. Ensinnäkin rouva Borsan, eh, joka on ollut suora yhteydemme ja toisaalta sitten myöskin herra eh, Grote ja herra Lavia ja rouva Valean. Ja haluan myöskin kiittää lämpimästi Antoni Borgia ja Björn Lemere, jotka toimivat eh, parlamentin edustajina hallintoneuvostossamme. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä, professori Rasi. Seuraava puhuja tietenkin on Envivaliokunnan Emma yhteyshenkilö eli edustaja Borzan. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa professori Rasi, tervetuloa. Puhun varmasti kaikkien nimissä täällä, kun sanon, että kaikki toivomme, että viraston muutto tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti – Lääkeviraston tekemä työ on hyvin tärkeää, jotta voidaan huolehtia kansanterveydestä. Se on tärkeä asia on kansalaisille. Tärkeät poliittiset tapahtumat, kuten Brexit, eivät saa puuttua tai vaikuttaa kielteisesti lääkeviraston työhön. Toivoisin siis, että voisitte puhua joistain toimista, muuton yhteydessä, että saattaisi tulla ongelmia muuton alla ja haluaisin tietää, onko niin, että joitain toimia on jouduttu siirtämään, koska ne ovat vähemmän tärkeitä. Konecka Kadenbach, Petitsin ja minä itse lähetimme kirjallisen kysymyksen komissiolle hiljattain. Aiheena oli virastojen toimintamahdollisuudet muuttavaiheen aikana – Erityisesti toimme esiin sen huolenaiheen, että lääkevirasto ei saa riittävästi henkilöstöresursseja, vaikka työtaakka kasvaa jatkuvasti. Ja Brexitin alla on hyvin tärkeää, että virasto voi huolehtia uudestakin lainsäädännöstä ja tämä saattaa olla hankalaa Brexitin yhteydessä. Lisäksi kysyimme, mitä komissio aikoo tehdä – jotta voidaan puuttua siihen henkilöstöongelmaan, joka virastossa on, jotta virasto voi toimia riittävän tehokkaasti muuton jälkeen. Komission jäsen Kaitis vastasi muun muassa, että vuoden 2019 budjettimenettelyissä e- virasto pyysi 40 väliaikaista virkamiestä Tätä pyyntöä arvioitiin hyvin tarkkaan komissiossa ja pyydettiin lisätietoa lääkevirastolta, mutta päätettiin, että ei ollut riittävän hyviä perusteluita tällaisen henkilöstön lisäyksen osalta edes väliaikaisesti ottaen huomioon, että kyseessä on melko suuri virasto. On huomattava, että henkilöstön lisäyspyynnöt pitää perustella erittäin hyvin budjettimenettelyissä. Me kaikki ymmärrämme, mitä haasteita lääkevirasto kohtaa tämän muuton yhteydessä. Ja tämä varmasti vaatii erittäin paljon virastolta. Ja siksi olemme vähän yllättyneitä siitä, että virasto ei olisi riittänyt hyvin perustellut pyyntöä saada lisää virkamiehiä osa-aikaisia sellaisia tai väliaikaisia. Olisi hyvä, jos voisitte kertoa meille tästä jotain lisää. Oikeusasiamies on vähän aikaa sitten lähtenyt tutkimaan sellaisia järjestelyitä, joita lääkevirastolla on koskien yhteistyötä eri lääkkeiden valmistelijoiden kanssa ennen kuin saadaan myyntilupahakemus näiltä tahoilta tässä tarkoitetaan näillä toimia, jotka toteutetaan ennen lupahakemuksen esittämistä. Puhuitte siitä, että tieteellinen neuvo on hyödyllinen väline, jotta voidaan tukea lääkkeiden kehittelijöitä. Ja voidaan huolehtia siitä, että hankkeet eivät epäonnistu siksi, että ei ole ymmärretty sääntelyvaatimuksia. vaatimuksia – tai että kliiniset kokeet on hoidettu huonosti. Sanoitte myös, että tieteellinen tuki ei ole mikään takuu, jotta saataisiin myönteinen päätös myyntilupa hakemukseen. Eli mitkä ovat kantanne, miten suhtaudutte Euroopan oikeusasiamiehen raporttiin? Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää professori Lemmeria, joka on täällä tänään myös. Hän edust, on edustanut parlamenttia siellä 12 vuoden ajan. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia siitä, että tulitte tänne tänään ja toivon teille ja virastolle kaikkea hyvää lähikuukausille. Kiitos. Thank you very much, Madam Borzan. Now, uh, open... Kiitoksia, edustaja Borjan. Sitten annan puheenvuoron muille jäsenille. Täällä on jo muutamia puheenvuoropyyntöjä tuotu ilmi. Pedicini ensimmäisenä. grazie presidente e grazie direttore. Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtajasta, että pääsitte tänne tänään. Se, että eh, virasto nyt Ikävä kyllä, siirretään Amsterdamiin eikä Milanoon. Siitä muutama sana. Nyt on vähän kulunut aikaa ja tietoisuutemme on kasvanut ja olemme voineet prosessia seurata. Niin nyt tuli selväksi asia, josta otsikoitiin alussa populistien hömppänä, nyt on kuitenkin osoittautunut, että tässä ihan todellisista huolista todella on ollut kyse ja miljoonien kansalaisten terveydestä. Siis operatiivinen jatkuvuus, se oli yksi tärkeimmistä vaatimuksista, kun uutta sijaintipaikkaa valittiin virastolle. Pitääkö tämä paikkansa? Ja nyt Amsterdamin siirto tuntuu kuitenkin vaikuttavan negatiivisesti tähän jatkuvuuteen joissain tärkeissäkin lääkkeissä, kuten esimerkiksi lupamenettelyissä ja tärkeiden syöpälääkkeiden eh, mahdollistamisessa ja vaikuttaa siltä, että tätä seurantamenettelyä ei myöskään ole vielä taattu ja tämähän sitten saattaa aiheuttaa riskiä kaikilla muillakin saroilla. Toisaalta henkilöstökysymyksissä on puutteita. Välttämättä näihin tärkeisiin tehtäviin kykenevää henkilökuntaa ei ole riittävästi. Pitävätkö nämä seikat paikkaansa? Jos nämä riskit olivat tiedossa, miksi tähän mentiin ja miksi tähän mentiin, vaikka eh, perustelut asettiin siinä vaiheessa, kun tarjouskilpailu oli auki, että keitä nämä eh, huonontaiset ylipäätään eh, ovat sellaisia, jotka eivät halua, että heitä valvotaan, mutta haluavat itse valvoa sellaisia, jotka ovat valmiit riskeeraamaan kansalaisten terveyden ja jotka toimivat veroja kiertäen ja nyt sitten vaativat Italialle rikkomusmenettelyä. No eihän se Hollanti ole. Nyt pitäisi kääntää asiat toisinpäin ja pikkuhiljaa Italiaan vaatia tällaista rikkomusmenettelyä Hollantia kohtaan. Sitten Sarperik. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Tulen itse Alankomaista. Alankomaissa ja Amsterdamissa olemme hyvin iloisia siitä, että lääkevirasto tulee Amsterdamiin. Ei oikeastaan Amsterdamiin, vaan Alankomaihin. Olen kuullut eri yliopistoilta ja muilta, jotka ovat hyvin tyytyväisiä siihen, että voivat ehkä auttaakin siinä, että EMA asettuu nopeasti paikoilleen. Ihmiset ovat pyrkimässä siihen, että saadaan aloitettua työt ja jotkut ehkä hakevat teiltä uutta työpaikkaa. Alankomaissa vastaanotto on siis hyvin lämmin ja kollegoille haluaisin sanoa myös, että kollega Lavia sanoi viime viikolla, että no tämä asia on nyt käsitelty ja nyt vain toivomme, että lääkevirasto voi hyvin toimia Alankomaissa, mutta kyse on tietenkin lääkkeistä ja terveydenhoidosta. Minä haluaisin kysyä, kun Alankomaissa on käyty keskustelua siitä, saadaanko riittävästi lääkkeitä tiettyjen sairauksien hoitamiseen. Lääkkeet ovat hyvin kalliita ja niitä ei ole aina tarjolla. Kysehän on siitä, miten osakkeenomistajat saavat voittoa. Siitä on kyse. Ja olen kyllä sitä mieltä, että kyse ei ole siitä, että tehdään voittoa näillä lääkkeillä, vaan kyse on siitä, että meidän kaikkien pitää huolehtia siitä, että saadaan oikeat lääkkeet oikeille potilaille. Viime viikolla hyväksyttiin päätöslauselma Strasbourgissa punkeista ja lementaudista. Nämä ovat kysymyksiä, jotka esimerkiksi meillä Hollannissa ovat nyt voimakkaasti esillä esimerkiksi pienten lasten kohdalla. Eli mitä teette tässä aiheessa? Eikö voi olla niin siis, että osakkeenomistajat päättävät näistä asioista? Nämä ovat kyllä poliitikkojen päätöksiä. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Siinä tapauksessa annan puheenvuoron komissiolle. No. Ei komissiokaan halua. No sitten professori Björn Lemme, hän on parlamentin edustaja Eman hallintoneuvostossa. Borsan ja Rasin kanssa sillä tekee työtä. Lemmer, olkaa hyvä. The most important point Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikkein tärkein asia täällä jo mainittiinkin. Rasisen jo täällä totesikin. Ja se koskee sitä, että Eman on siirryttävä Amsterdamiin. Ensi vuonna ei ole epäilystäkään siitä, että Rasia hänen tiiminsä joutuvat tekemään valtavan työn, kun he valmistautuvat näihin vaikeuksiin, jotka liittyvät siihen, että Emma siirtyy yhdistyneestä kuningaskunnasta Alankomaihin. Samanaikaisesti tehdään työtä lääkkeiden turvallisuuden ja hoitojen turvallisuuden puolella. Tässä tämän uudelleen sijoittamisen lisäksi yksi tärkeimmistä asioista koskee sitä, että menetetään henkilökuntaa, niin kuin Rasi sanoi. Lähes 20 prosenttia ei tule muuttamaan Amsterdamin viraston perässä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että Rasi tiimeineen hoitaa tämänkin ison ongelman. Lopuksi tiedemiehenä ja poliittisena henkilönä haluaisin todeta seuraavaan Minun mielestäni Brexit on kaikkein tarpeettomin päätös, jota Euroopan unionissa on tehty. Eman siirtymiskustannukset ovat valtavia, mutta sen, sitä tärkeämpää on se, että tämä poliittinen päätös on, merkitsee katastrofia Euroopan unionille koko tämän vuosisadan ajaksi. EMA on hyvä esimerkki tästä. Virasto tulee menettämään paljon hyvin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja tulemme todella jäämään vaille heidän panostaan ja tulemme sitä kaipaamaan emassa. Tulemme kaipaamaan myös yhteistyötä brittikollegoiden ja eurooppalaisten kollegoiden välillä perustutkimuksissa, kliinisissä tieteissä ja epidemiologisissa tutkimuksissa. Tämä koordinaation menetys UK ja EUn välillä todella vaikuttaa EMAN ydin, emaan ja sen ytimien myöten. Minun on kuitenkin toive, toivottava ja olen vakuuttunut siitä, että Rasi tiiminsä kanssa pystyy myös tästä suuresta ongelmasta selviämään. Mutta tämä on myös tiedettä koskeva ongelma. Brexit koskettaa myös tiedettä ja tämä on todella vakavaa. Kiitoksia, kiitoksia tästä. Kiitoksia, kun sanoitte tämän, että Brexit on myös tieteen ongelma. Se on meillä myös päätöslauselmassamme osoitettu. Olemme todenneet, että tästä seuraa valtavia vaikeuksia. Herra Rassi, nyt voitte vastata näihin kommentteihin ja voitte muutenkin todeta, mitä haluatte. Kiitos puheenjohtaja. ensin ähm, Rova Borzanin kysymyksestä. Kysytte priorisoinnista ja toisaalta lähestymistavasta. Niin kuin graafisesti osoitin äsken, ähm, oli tämä punainen kohta ja siihen kaikki toimet, jotka liittyvät äh, tuotteisiin ja hyväksyntämenettelyihin määrittelyyn ja farmakologiseen valvontaan. Eli näin ollen turvallisuuskysymykset on erityisesti huomioitu ja toiminnan kova ydin sitten tässä, mitä tulee hyväksyntämenettelyyn. Resurssit ovat tiedossa ja olemme joutuneet hieman siirtää uuden lainsäädännön ehdotuksia. Niitä kuitenkin on, koska meillä on eläinlääkinnällistä lainsäädäntöä sitten täytäntöön sanoa ja sitten toisaalta lääkinnällisten laitteiden täytäntöönpano. Ja meillä on lisäresursseja Mm, yhdessä näistä, mutta ei riittävää sitten kapasiteettia lääkinnällisten laitteiden ja mm, yleisen asetuksen osalta. Ja mm, näiden osalta siis ongelmat on havaittu. On mahdollista, että emme ihan onnistuneet kunnolla käsittelemään tätä asiantuntemuskysymystä, mutta nyt asia on selvitelty ja olemme jatkuvasti yhteydessä komission Ja on tuotu esiin se, kuinka tärkeää on saada resursseja ja nimenomaan riittävää sopivaa asiantuntemusta aina kuhunkin tehtävään. 14 määräaikaista sopimusta Tähän liittyvä konsepti on melko yksinkertainen ja tähän on saatu parlamentin tuki ja olemme tehneet yhteistyössä komission kanssa tätä. Eli komissio voinee eh, voimme vakuuttaa neuvoston siitä, että emme tässä nyt todellakaan eh, hyödynnä ehm, siksi määräaikaisia sopimuksia, että voidaan joudutaan leikkaamaan, vaan tämä on eh, kolmen vuoden väliaikaisjärjestely, kun halutaan näitä menetyksiä jollain tavalla tasata. Eli jäämme ikään kuin henkilöstö osaltaan negatiiviselle puolelle sitä ei lisätä. Ja sitten mm, väliaikaisesti siis lisäämme tätä ähm, vähennystä ja tämä pohjaa strategian, joka meillä on, sillä haluamme pitää mielessä sen, äh, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Äh, sitä ei välttämättä hoideta äh, niiden asiantuntijoiden voimiin, joita meillä on tänään. Selvää tietysti on, että henkilöstömenetykset ovat ongelma, mutta toisaalta mahdollisuus myös sikäli, että nyt on mahdollisuus pyrkiä rekrytoimaan ihmisiä, joita tarvitaan 50 vuoden kuluttua. Tämä niin sanottu osaamisen siirto, ne, joita ei voida heti korvata ja sitten ne, joita emme haluakaan heti korvata siksi, että haluamme, että pidämme mielessämme tulevan uuden lainsäädännön ja toisaalta teknologian ja tieteen nopean kehityksen eh, ja voimme sitten toivottavasti rekrytoida juuri sopivia ihmisiä, emme pelkästään korvata entistä vastaavalla. Eli eh, tässä perustelut sille, miksi ehkä tämä meidän menettelymme saattaa tuntua hieman epärationaaliselta noin eh, aluksi. En tiedä, riittikö tämä vastaukseksi, jos ei, niin voin vielä hieman täsmentää. tietosuojavaltuutetun ehdotus. No ihan hyvä, koska näin voimme selventää asioita entisestään. Ja tässä alustuksessa niin nostin esiin joitain avain, avainelementtejä ja haluan nyt hälventää väärinymmärryksen entisestään. Emme analysoi heidän kanssaan tietoja, ikään kuin kertoisimme emme siis nyt tule, vaan näille tahoille, joista tässä on kyse Eli nyt pyrimme hälventämään näitä väärinymmärryksiä. Eli siis me analysoimme kehityssuunnitelmaa ja analysoimme sitä, mikä on paras kehityssuunnitelma, jos halutaan saada aikaan tuloksia. Jos siis tutkimusta vielä ei ole tehty ja jos tämä tutkimus ja kun huomioidaan tilastolliset aspektit, kliiniset todisteet, joita tarvitaan tähän myöskin – jos tähän maagiseen pisteeseen on päästy, niin lupakin saattaa mahdollistua. Ja sitten vuosien kuluttua eh, ihmiset arvioivat nämä tiedot. Eli tässä ei mistään ristiriitaista intressistä ole kyse, ei jatkuvuudesta. Me haluaisimme kyllä mahdollistaa jatkuvuuden, jotta saadaan johdonmukainen menettely, mutta varsinainen hyväksyntämenettely poikkeaa täysin eh, neuvoa antavasta prosessista joka on myös vapaaehtoinen. Kuitenkin kannattaa ymmärtää, että mm, on todella surullista, jos potilas vetoa tuomioistuimeen ja sitten ei kuitenkaan hyödy menettelystä mitään. Ja jos saadaan hyvät tutkimukset nopeasti, se on tärkeää. Ja jos tällöin tästä hyötyy myös potilas, niin voidaan katsoa, että kaikki ovat hyötyneet, sääntelijät ja potilas itse ja tietysti myöskin sijoittaja, joka on resurssit käyttänyt hyvin. Ja vielä yksi asia, jota ei ole tähän huomioitu. 30 prosenttia suunnitelmista, jotka Prime skiimin kautta esitetään. Päätettiin, että näiden osalta projekti keskeytettäisiin siksi, että katsottiin, että se ei vie hyvän lopputuloksen tai ei riittävän hyvin huomioon näitä potilaisen liittyviä kysymyksiä. Eli Tällä tavalla on mahdollista menetellä, jos halutaan mahdollistaa paremmat ja eh, turvallisemmat tiedot hyvässä ympäristössä. Ja todellakin on erittäin tärkeää, että eh, tätä ei nyt sitten unohdeta, kun pidetään mielessä valtuutetun tutkinta. Ja Vericini kysyi myöskin eh, muutamasta asiasta. Osa kuului komissiolle, voi niihin vastata, mutta mitä tulee virastoon, priorisointiprosessi, niin kuin jo totesin, on varsin hyvä, varsin vahva ja todellakin sellainen, että mahdollistaa parhaat intressit, kun kansantaloudesta puhutaan. Ja toivottavasti emme joudu tätä rimaa laskemaan. Ja todellakin valvomme kyllä prosesseja hyvinkin tarkkaan ja asetamme riittävät paineet Alankomaiden viranomaisille, emmekä vielä tähän mennessä ole saaneet mitään viestiä siitä, että minkäänlaista pahempaa, pahempia ongelmia olisi. Mutta kritiikki, jota esitimme, liittyy lähinnä henkilöstöpulaan eh, kuin siihen, että mm, joudutaan hieman lisätoimiin eh, sen takia, että siirto tässä vaiheessa tapahtuu. No, ei sitten institutionaalisistakaan syistä muita kommentteja tähän äskeiseen kysymykseen. Olen itse italialainen, eli hieman jäävi eh, kommentoimaan senkään vuoksi. Mutta olemme siis priorisoineet juuri siksi, että eh, henkilöstöpula on sen takia, että kaikkia ei ole onnistuttu tai ei voida siirtää. Pirik sitten. <laughs> Pahoittelen nyt huonoa ääntämystä, mitä nimen tulee. Voimme yhtyä tähän esittämään huolen, joka liittyy hinnoitteluun. Se on todellakin vahvasti ollut esillä viimeisten kolmen neljän vuoden aikana. Ja on mahdollista, että äh, lupamenettelyyn ei tulisi hyödyttää taloudellisesti. Pyrimme toimimaan siten, että on mahdollista saada tehokkain mahdollinen toimintaympäristö sellainen, että helpotetaan neuvotteluja käyviä tahoja neuvottelemaan hyvin ja ehdottamaan parempaa hinnoittelua. koska kehitys saadaan näin siirrettyä parempaan toimintaympäristöön. Tämän lisäksi e, pyrimme keräämään parhaat e, todisteet ja pyrimme mahdollistamaan e, sitoumusten toteuttamisen ja sen, että saadaan kussakin innovatiivisessa ehdotuksessa riittävää arvon lisäystä. On hieman hankala ymmärtää eh, kliininen lisäarvo ja toisaalta sitten universaali lisäarvo sillä jotain on kuitenkin eh, saatava aikaan ja on mahdollista, että eri ympäristössä arvo saattaa muuttua, mutta kuitenkin kliinisestä arvosta puhuttaessa puhutaan universaalisesta arvosta ja pyrimme helpottamaan näiden arviointeja. Ja jo nykyisellään asiaa työstetään ja olemme varsin toiveikkaita sen suhteen, että voitaisiin tätä yhteistyötä vielä virtaviivaistaa tulevan komission ehdotuksen myötä. Mutta tämän pidemmälle emme voi mennä. Tehokkuuteen kyllä on pyrittävä ja jos äm, tieteellinen komitea saadaan tueksemme, niin he voivat sitten sitä kysymyksiä, joita me emme voi esittää, eli vertailuun liittyvät aspektit esimerkiksi. Ja tästä ilman muuta olisi huomattava hyöty, ja tästä hyötyisi maksaja ja yhtä hyvin myöskin potilas ja toisaalta yhtiö, joka tietäisi sitten paremmin, mitä on tehtävä eikä olisi sitten sijaa millekään vääränlaisille perusteluille. Tutkimukset liittyen punkien levittämiin sairauksiin me emme ole varsinainen tutkiva taho, tutkimuksia tekevä taho. On hyvä, että tuleva Horisontti Eurooppa-ohjelma tulee mahdollistamaan resursseja tämän tyyppiselle tutkimukselle myöskin tarttuvien tautien osalta. Ja on mahdollista, että virastollekin saadaan oma roolinsa tässä ja voi olla myöskin mahdollista, että mm, voidaan poistaa tämä este, joka rahoitukseen on liittynyt ja olisimme kyllä varsin halukkaita ohjaamaan, ohjaamaan tutkimusta juuri tämän tyyppiseen toimintaan. Ja lopuksi sitten kiitokset eh, herra Lemnerille eh, ystävällisistä sanoista. On hyvä, että olet eh, luottavainen, että onnistumme. No, itsekin tätä tietysti toivon. Ja kiitos tuestanne ja ilman muusta kaikista hyvistä ohjeista, joita olemme teiltä saaneet. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon teille, professori Rasi. No, kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Toivomme menestystä virastolle. Toivon, että ensi vuoden keskusteluissa löytyy yhtä innokkaita keskustelijoita tältä meidän puoleltamme. Kiitos. Now, dear colleagues, I will have, uh... Nyt hyvät kollegat, Pari ilmoitusasiaa ja sen jälkeen siirrytään esityslistalla viimeiseen kohtaan. Ensinnäkin työpaja aivoista, uusista lähestymistavoista sairauksiin. Tämä on terveystyöryhmän järjestämä tilaisuus yhteispuheenjohtajina edustaja Cabezon Ruiz ja edustaja Peterle. Tämä työpaja järjestetään keskiviikkona marraskuun 21. päivä kello 10 alkaen. Toivoisin, että voitte osallistua tähän. Ja sitten tuoreimmat kolmikantaneuvottelut. Viittaisin valiokuntamme osalta kahteen Toinen epävirallinen kolmikanta hiilidioksidipäätöistä ja autoista parlamentti ja neuvosto kävivät yksityiskohtaisen keskustelun kaikista tarkistuksista, vähemmän poliittisista kysymyksistä, kuten delegoimisen ajasta kuusi vuotta, käytetyt autot ja autojen merkinnät. Muun muassa näiden osalta päästiin tuloksiin. Toisaalta Kiista oli edelleen soveltamisalaista delegoituista säädöksistä käytössä tapahtuvista tarkastuksista. Lisäteksteistä on keskusteltava teknisellä tasolla ja tulevissa kolmikantaneuvotteluissa. Sitten poliittisimmat kysymykset, tavoitte, nollapäästöautot, viitearvot, tietyt poikkeukset, RDE, ekoinnovointi. Kaksi yhteislainsäätäjää on saatava uuden mandaatin kanssa keskustelemaan, jos kompromissi halutaan saada aikaiseksi ja halutaan tuloksia kolmannesta kolmikantaneuvotteluista, joka järjestetään joulukuun neljäs päivä. Ja sitten ympäristöraportoinnin osalta ensimmäinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin. Siellä käytiin keskustelu esitettiin kantamme komission ehdotukseen. Keskustelut osoittivat, että yhteislainsäätäjät kaiken kaikkiaan omasivat samantyyppisen lähestymistavan tiettyjen kysymysten osalta, paitsi erityisesti artiklan kolme osalta ja komitologian liittyvien määräysten osalta. Siksi parlamentti ja neuvosto sopivat, että delegoidaan lähes kaikki kysymykset – lisää tutkinnat tekniselle tasolle, jotta voidaan käsitellä niitä uudestaan toisessa kolmikanta tapaamisessa, joka järjestetään lähitulevaisuudessa, mutta päivämäärää meillä ei vielä ole. Ja nyt esityslistalla viimeinen kohta tänään on päätöslauselma keskustelu työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause natriumdikromaatin osalta. Edustaja Eichhout sitten ehkä pystyy lausumaan tämän vielä paremmin. Mainitsin edustaja Eichhoutin. Eichhout, Porsche, Vedelle ovat yhteisesittelijöitä. Varmasti kaikki tulevat Eichhoutin toimesta edustetuksi täällä, joten saatte heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat keskustelun osallistuneet. Kiitos kään. Toivottavasti tämä ei osoita mitään siitä, mitä ajattelemme asian tärkeydestä, koska kyseessä on kemiallinen aine – jonka Aaron Brakovicin elokuvasta ehkä tunnemmekin. Eli eh, ehkä yhdistelmä on teille näin ollen tuttu. Ja on hieman outoa, miten tässä meneteltiin. Ja tähän liittyvät myöskin kysymykset, jotka sen komissiolle. Ja sitten kun eh, tarkastellaan olemassa olevia tietoja, jos tutustuu esimerkiksi eh, riskianalyysikomitean eh, lausuntoon, niin aika selvän kannan asiasta saa. Ja me vastustimme komission ehdotusta eh, yhdessä ministeriöiden kanssa myöskin juuri näistä syistä. Jos RAK-arviota tarkastellaan, eli riskiarviointikomitean raporttia, niin siitä varsin selvästi käy ilmi se, että ei voida määritellä eh, tämän aineen DNL-tasoa, eli se on varsin karsinogeeninen ja millä tahansa määrällä saattaa olla vaikutusta, eli ei voida määritellä ei-vaikuttavaa tasoa. Ja sitten eh, jos tutustuu Richin eh, tekstiin, niin eh, siinä sanotaan, että jos näin on ja jos vaikutustasoa mm, ei voida määrittää. On katsottava, olisiko mahdollisuus käyttää korvaavia aineita ja toisaalta sitten eh, näitä sosiotaloudellisia seikkoja. Mutta mehän tiedämme, että korvaavia eh, yhdisteitä olisi mahdollista käyttää. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että ei tulisi myöntää lupaa. Ja tässä Rits on varsin eh, selkeä sanainen ollut. Valitettavaa kuitenkin on, että komissio ehdottaa edelleenkin lupaa ja argumentoi todennäköisesti sanomalla, että muodollinen menettely silloin ei vielä tunnettu mahdollisia korvaavia aineita. Eli piiloudutaan ikään kuin tällaisten menettelytapaan liittyvien seikkojen taakse. Ja kannattaa muistaa, että ekahan tässä toimii riskin arvioijana ja sitten komissio riskin hallinnoijana, ehdotuksen tekijänä. Ja vaikka Ekakin on tarkastellut tätä asiaa, se tuli siihen lopputulemaan, että kovinkaan hyvin tätä asiaa ei ollut hoidettu, että tähän liittyy tiettyjä eh, esimerkiksi laatuseikkoja, mutta silti asia käsiteltiin ja pyydettiin konsultaatiota vaihtoehtoisten näiden osalta. Ja kun mitään reaktiota ei saatu, niin sitten ne reagoi, että okei, korvaavia niitä ei ole. Mutta sen jälkeen sitten komissio sai tiedon siitä, että kyllä korvaavia yhdisteitä on. Jos ainoastaan ekan raportin lukee eikä mitään muuta sen lisäksi tee, niin miksi sitten komissio ylipäätään on olemassa. Silloinhan voidaan aina lähteä liikkeelle siitä, mitä Eka sanoi, mutta komissio on aina sanonut, että ei, ei. Siellä arvioidaan riskit ja komissio sitten hallinnoi ne. Ja kysymykset tässä ovat melko yksiselitteiset, ja, eli hyväksyykö komissio sen, että kyseessä on niin sanottu ei-kynnysaine, ja jos, niin hyväksyykö komissio sen, että Ritsin kanta on varsin selkeä sen suhteen, että lupa ei tullisi eh, mahdollista silloin, jos vaihtoehtoinen yhdistelmä on olemassa, ja onko komissio nyt yhtä mieltä siitä, että viimeaikaisin tutkimus on osoittanut sen, että vaihtoehtoisia yhdistelmiä on, olemassa. Ja kun ja jos näin on, niin miksi lupa edelleenkin sitten halutaan myöntää, koska tämä menee ihan Ritsin perusarvoja vastaan, eikä nyt kannata piiloutua sen taakse, mitä virasto tekee niin edelleen, koska komissiolla tässä on kuitenkin poliittinen vastuu tehdä ehdotus ja säännöt osoittavat sen kyllä varsin hyvin, että tässä tapauksessa lupaa ei tulisi myöntää. Ja vastustamme tältä pohjalta kyseistä ehdotusta ja toivottavasti huomenna valiokunnan enemmistö noudattaa tätä linjaa sen vuoksi, että näin parlamentilta saadaan selvä, selvä kannanotto asiaan ennen kuin jäsenmaat päättävät. Eli tällainen viesti parlamentilta tulee saada ennen kuin neuvosto voi päättää. Ja sitten ensi viikolla eh, mini täysistunnossa asia tuodaan esille. Näin parlamentti on oman osuutensa hoitanut ennen kuin asia viedään eteenpäin neuvostotasolla, mutta mihinkään menettelytapoihin liittyvien eka argumentien taakse tässä nyt ei todellakaan ole piilo, syytä piiloutua, koska vaihtoehtoisia yhdistelmiä tässä tapauksessa on olemassa, koska kyseessä on karsinogeeninen aine, joka rajaa ei voi määrittää. Näiden syiden vuoksi lupaa, lupaa todellakaan tässä tapauksessa ei tulisi myöntää. Komissio varmasti lienee nyt valmis vastaamaan. Kiitoksia. Tässä vaiheessa minun pitäisi pyytää varjoesittelijöitä antamaan oman mielipiteensä. Minulla on sellainen käsitys Busoista, joka on EPPn varjoesittelijä. Jos teille sopii, niin puhun hänen sijastaan. Hän ilmoitti, että hänen lentonsa on myöhässä, eikä hän päässyt tänään, joissa hän halusi esittää huolia – jotka koskevat tätä vastalausetta. Tässä on siis esitetty natriumdikromaattin pakkamislupa, jota käytetään vill, villan värjäämisessä peittää värinää kun kyseessä on lanka tai vaan äh, tämän asetuksen mukaisesti, vaikka artiklat 55, 64 ja 62 tässä asetuksessa toteavat, että hakijan pitäisi tarjota vaihtoehtoja ja korvaavia aineita RACn arvioitavaksi, mutta hakija ei näin kuitenkaan tehnyt. Komissio kuitenkin suositteli, että luvan antoon liitetään ehtoja, jotka koskevat riskinhallinnointimenettelyjä ja riskinhallintamenettelyjä. On kuitenkin olemassa tek- tekstiiliteollisuutta, jolla on selkeä politiikka, jonka mukaan ei voida käyttää tätä ainetta mukaan lukien muoti teollisuuden teollisuuden. Tässä käytetään näin ollen eri aineet, jotka ovat turvallisempia näissä prosesseissa – EPPn varjaisettelijän kanta on sellainen, että ei tueta sitä, että hylättäisiin vastalause, lause, vaan lisät, pyydet, pyydettäisiin lisää tietoa, ja, jotka koskevat tätä vastalausetta ja luvan antoa niin, että eh, otetaan kaikki huomioon eikä kyseenalaisteta komission lainsäädäntöprosessia ja samanaikaisesti tuodaan esiin nämä huolet, niin kuin juuri tein. Tässä siis Busoin kanta tästä vastalauseesta. Kadenpa, haluatteko sanoa jotakin? Menen ihan suoraan eteenpäin. Niin, ihan lyhyesti. Pavel on SED-ryhmän yhteisesittelijä vastalauseen osalta, joten me täysin tuemme sitä, mitä vastaajalla on sanonut. Uh, Nyt haluaisin pyytää komissiota käyttämään puheenvuoron. Meillä on Growth pääosastosta Karla Petinelli. Haluatteko käyttää puheenvuoron ja kertoa kannoistanne koskien esittelijän esiin tuomia huolenaiheita? Thank you, Chair. First of all, I would like... Kiitos puheenjohtaja. En ole Karlo Petinelli vaan Mihal Flyer Reach-osastolta Grow-pääosastolla. I, uh... Olenpa todella pahoillani Olemme saaneet toisenlaista tietoa komissiosta, mutta tervetuloa teille ja kiitoksia kun hoidatte asian. Niin, samamme tieto oli aivan oikea, mutta oletimme, että tämä asia tulee vähän myöhemmin käsittelyyn. Olen siis yksikön päällikkö Rich Ostolla. Ensin päätöslauselmaa vähän laajemmassa yhteydessä – Muistuttaisin Reachin uudelleen tarkastelusta maaliskuussa 2018. Se esiteltiin ja siitä keskusteltiin täällä valiokunnassa. Siinä tunnustettiin, että tämä prosessi Reachin alla vaatii lisäparannuksia. Uudelleen tarkastelussa huolehditaan, puhutaan siitä, että tarvitaan turvallisia, luotettavia vaihtoehtoja, jotta voidaan – korvata tällaiset korkean huolenaiheen alueet ja pyritään toimilla voidaan tukea vaihtoehtoisia aineita. Lisäksi on haluttu parempaa tietoa siitä, mitä vaihtoehdoista voidaan kuulla julkisessa kuulemisessa. Me olemme kuulleet kemikaaliviraston ja sidosryhmiä jäsenvaltioita, jotta voidaan kehitellä edelleen niitä toimia, joita on esitelty uudelleen tarkastelussa ja saada konkreettisia toimia aikaiseksi. Päätöslauselma luonnoksessa viitataan siihen, että puutteita on Lario yrityksen hakemuksissa ja sanotaan, että SEAC joka arvioi sosiotaloudellisia analyysejä, on esittänyt huolta ja komissio ei ole huolehtinut siitä, että katsotaan riittävän tarkkaan Grupokollen vaihtoehtoisia ehdotuksia. Ja siksi esitetään vastalause komission kannalle, koska tässä mennään pidemmälle kuin mitä REACH olisi antanut luvan. Komissio on sitä mieltä, että toisin kuin päätöslauselman luonnoksessa sanotaan SEAC, on pohtinut sosiotaloudellisia vaihtoehtoja, ei ainoastaan Gruppo Kollen tapauksessa, vaan laajemminkin tässä tapauksessa, joka on tänään esillä. Molempien yritysten esittämän tiedon pohjalta SEAK on tehnyt tutkimuksensa ja tehnyt johtopäätöksen, että nämä vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Molemmissa tapauksissa SEAK on halunnut uudelleen tarkasteluajaksi seitsemän vuotta. Komission lisäksi arvioinut näitä johtopäätöksiä ja esitellyt komission päätösluonnoksen. Riitskomiteassa on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa erityisesti. Pohdittiin SEAkin kannanottoa, jonka mukaan teknisesti ei ole mahdollista käyttää vaihtoehtoja. Siksi meillä ei ole tarvetta kyseenalaistaa ekan kantaa siitä, että hyviä vaihtoehtoja ei ole. Kuitenkin epävarmuus, joka on tunnustettu, johti tapauksessa komission kantaan, että lyhennetään uudelleen tarkastelukautta seitsemästä vuodesta neljään vuoteen. Tätä päätöstä tuki määräenemmistö REACH-komiteassa ja silloin Euroopan parlamentti tai tämän valiokunta eivät esittäneet vasta lauseita. Ryömetanon ja glupakollon tapaukset ovat hyvin samantapauksia ja siksi komission sitä mieltä, että johdonmukainen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan mahdollistaa käyttö lyhyen aikaa tiukkojen sääntöjen mukaan ja kannustamme kovasti vaihtoehtojen löytämiseen siksi, että uudelleen tarkastelujakso on nyt lyhennetty. Siksi jo ehdotetaan Mertsanon osalta myös tällaista neljän vuoden kautta ainoastaan uudelleen tarkastelua varten. Komissio on toiminut täysin sen mukaan, mitä REACH-asetus meille mahdollistaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille. Tähän kaiketti voisimme päättää keskustelun, mutta kun aikaa vielä on, niin edustaja Aikhaut haluaa vielä jotakin sanoa. Eipä haluakaan, joten päätämme keskustelun tähän. Äänestämme tästä päätös, taikka tästä tekstistä huomisaamuna. Ja kuten täällä jo todettiinkin, luultavasti täysistuntoon asia menee marraskuun kakkosessa. Tässäpä kaikki. Kiitoksia mukanaolosta. Näemme huomisaamuna. Mukavaa jatkoa.